Lamberts, would you like... Haluaisitko mahdollisesti pyydän, ystävällisesti pyydän. Um, take a seat. Sorry to break up your conversation. Yesterday afternoon we start... Eilen aloitimme kymmenen minuuttia myöhässä. Viimeisessä kohdassa olemme puoli tuntia myöhässä, minkä vuoksi viimeinen aihe joutuu vähän hanurin väliin, eikä saaneet vastauksia, joten tästä lähtien pyrin aloittamaan kaiken tosi täsmällisesti. Tämä varoituslaukaus. Aloitetaan ihan kellon lyömällä. Vaikka käy luonnet vastaan, mutta yritänpä todella. Satelliittidata kaupallisiin tarkoituksiin. Jens Nielsen ja komissio esittelee vaikutusarvion. Kuka esittelee? Augusto González Fernández. Kiitos, hauska tavata. on teidän. Augusto González. Kiitos, Augusto González Fernández. Todellakin, kuten sanoit, rouva puheenjohtaja. Siis nyt kun on vähän aikaa käytössä, niin painottaisin sitä, mikä meidän mielestämme on olennainen viesti vaikutusten arvioinnista. Kannattaa mielestäni painottaa, että maan havainnointitiedot ja palvelut ovat tulleet olennaisiksi ympäristön kannalta. Kaupunkisuunnittelu, maatalous, luonnonvarojen hallinta – pelastuspalvelut, turvallisuus, puolustus. Sektori on pieni, yritysten määrä, jotka yleisesti ottaen alalla toimivat. Niitä on noin 300. Ne tekevät eri asioita. Yritysten määrä, jotka välillisesti liittyvät siihen, niitä on sata, ne käyttävät maahavainointitietoja tuottaakseen kartografisia palveluja, karttoja ja sellaisia. Siellä on töissä yhteensä, siis 300 yritystä, missä on 5000 ihmistä töistä. Ja sitten niiden joukossa laaja enemmistö, 99 prosenttia näistä yrityksistä on pk-yrityksiä. 67 prosenttia näistä yhtiöistä ovat mikroyrityksiä. Siis vähemmän kuin viisi ihmistä. Tämä on tärkeä tieto, koska se kuvaa, että, että näinkin pieniltä yhtiöltä saa tietoja. Tämä on lupaava sektori. 700 miljoonaa euroa tuloja – ja tietojen myynti kasvaa 7 prosentin vuositahtia. Mutta ei yhtä hyvä kuin Yhdysvallat, jossa kasvuaste on noin 90 prosenttia. Suuri osa tuloista perustuu korkean resoluution satelliittitietojen prosessoimiseen. Emme tiedä, miten se jakautuu sektorilla aktiivisten yritysten osalta. Siis voi olla, että vain kourallinen aktiivisia yhtiöitä, jotka tekevät tämän suurimman osan tästä rahasta. No tosiasia on se, että korkearesoluution satelliittitiedot ovat hallitusten hallussa. Eli aina kun on satelliittijärjestelmä, jossa voidaan korkean resoluution tietoja tuottaa, niin kansalliset viranomaiset hallinnoivat sitä, koska on tietysti turvallisuusnäkökohtia. Eli voi olla huoli siitä, että joitakin asioita, joita näitä ei pitäisi voida nähdä. Tämä pätee sekä EU- että EUn ulkopuolelle. Ja kun näin on, niin vaikutusten arvioinnin tarkoituksiin toteutimme analyysin, jossa käsiteltiin niiden järjestelmien ominaisuuksia, jotka nykyään EU-ssa käytössä ovat. Kolme jäsenvaltiota, periaatteessa ehkäpä neljä, ovat sellaisia, joissa on korkean resoluution satelliittijärjestelmiä ja valvontatoimia tiedoille, joita järjestelmissä voidaan saada aikaan. Meille kerrottiin, että periaatteessa ei ole yhteistä ymmärrystä siitä, että mitä korkea resoluutio on. Eri yritykset joutuvat kohtaamaan sen tosiasian, että eivät oikeastaan tiedä, mitä korkearesoluution satelliittitiedot ovat, eivätkä he ole oikeastaan ihan varmoja, että kun he tällaisia tietoja haluavat ostaa, niin ovatko he valvonnan alla vai ei. Saimme selville myös, että olemassa olevat järjestelmät ovat eri eri tavoin avoimia, siis valvontaa on, mutta yritykset eivät välttämättä tiedä, että milloin valvontatoimet tulevat kuvaan mukaan ja mitkä ovat kriteerit. Että jos haluaa korkearesoluution satelliittitietoja ostaa, niin ei tiedä, että pidetäänkö sitä turvallisuuden kannalta arkaluontoisena, koska kriteerit eivät ole julkiset. Saimme myös selville, että, että kun tällaisia tietoja haluaa saada, jos on valvontatoimi tai jos ei ole valvontaa, niin ei ole takeita siitä, etteikö sitten voisi tulla valvotuksi toisessa jäsenvaltiossa. Sanotaan, että on pieni yritys ostaa tietojen tarjoajalta jossain jäsenvaltiossa tiedot, sitten on valvontatoimi. Nykyään mikään ei estä toista jäsenvaltiota tekemään toista tarkastusta, koska ei ole yhteistä lähestymistapaa tässä mielessä. Eli ei ole sellaista asiaa, kuten korkean resoluution satelliittitietojen vapaa liikkuvuus. Sama itse asiassa koskee alemman ja keskitason resoluutiotietoja. Eli vaikka ei ostaisikaan korkean resoluution tietoja, ostaa alemman resoluution tietoja, joita ei pidetä turvallisuuden kannalta herkkinä. Jos niitä haluaa ostaa ja käsitellä, ei ole mitään takeita että niitä voi että niiden liikkuvuus on vapaa. Näin nykyään on. Sitten on vielä lisäosatekijä, joka tuli esille, kun tilannetta analysoitiin. Eli koska kansalliset järjestelmät, jotka ovat olemassa nykyään, ne oli suunniteltu kansallisiin tarkoituksiin, niin näyttää olevan niin, että sillä on vaikutuksia yrityksiin ja niiden sijaintiin. Ulkoinen konsultti kertoi, että 60 prosenttia yrityksistä, jotka toimivat alalla, keskittyvät kolmeen jäsenvaltioon, joilla on korkean resoluution satelliittijärjestelmiä ja joilla on valvontajärjestelmä näiden tietojen saamiseen. Tosiasia on se, että resoluution satelliittitietojen määrä, jotka ovat rajoitettu tai valvottu turvallisuusnäkökohtien vuoksi, niin prosenttiosuus on todella pieni. Vain yksi prosentti, konsultti meille kertoi, näistä tiedoista ovat sellaisia, joita millään tavalla rajoitetaan turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Eli voimme tehdä sen johtopäätöksen, että huolimatta siitä, että tiettyjä vaikeuksia on ja tiettyjä eroja on tietojen käsittelyssä ja kohtelussa eri jäsenvaltiossa, ettei se olisi ongelma oikeasti, koska sitä on niin vähän – niin vähän osaa rajoitetaan, että yrityksellä ei oikeastaan sillä ole suurta merkitystä. Eli sitten lähdimme selvittämään, että onko näin. Eli toteutettiin kuuleminen. Komissiolla on tietysti yhteyksiä alalle, mutta oli myös verkko, kysely niiden yritysten joukosta, joista tiesimme tai ajattelimme, että todennäköisesti käsittelisivät korkearesoluutin tietoja liiketoiminnassaan. Toteutimme verkkokyselyn 47 yrityksen joukossa. Ne ovat alan ERSK-järjestön yrityksiä. 20 vastasi. Se saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta kun koko populaatio, kaikki yritykset, jotka alalla toimivat, se on 120, niin on se aika edustava otos kuitenkin. Ja päinvastoin kun mitä voisi odottaa. Suuri enemmistö yrityksistä koki vaikeuksia saada resoluution tietoja. 15 niistä, 20 siis, no kahdeksan sanoi, että meillä on vaikeuksia, mutta emme tiedä, että mistä vaikka juontuvat, voi olla sää tai jotain muuta. Neljä yksilöi vaikeuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen. Ja sitten oli muut syyt lopuilla. Eli meistä näyttää siltä, että vaikka absoluuttiset luvut ovat pieniä, niin on selkeä prosenttiosuus yrityksistä, joilla on vaikeuksia saada tämän tyylisiä tietoja. Sitten heitä kuultiin myös siitä, että onko intressiä siihen, että olisi jonkunlainen yhteinen ymmärrys siitä, mitä korkearesoluutio itse asiassa tarkoittaa. Ja myöskin siitä, että olisiko hyvä joku avoin järjestelmä, jonka myötä he tietäisivät kriteerit, joiden mukaan määrätään, että, että pidetäänkö tietoja turvallisuuden kannalta arkaluontoisena vai ei. Tästä kysyttiin muutama kysymys. Ja tässä selkeä enemmistö oli sen puolella 12.20 vastasi, että olisi hyödyllistä, että olisi yhteinen määritelmä, yhteinen ymmärrys korkeasta resoluutiosta. Ja 14.20 sanoi, että olisi hyvä, että olisi yhteiset kriteerit, joiden mitä he voisivat tietää, että milloin todennäköisesti tietoja valvotaan tai ei valvota. Periaatteessa kaiken tämän valossa komissio ehdotti vaikutusten arvioinnissa, että kehitetään lähestymistapa, joka todellakin määräisi kynnykset, jotka määrittelevät korkean resoluution satelliittitiedot, niin että on yhteinen ymmärrys siitä, että mitä korkearesoluutio resoluutio on. Ja siinä saadaan myös yhteinen ymmärrys siitä, mikä ei ole korkean resoluution satelliittitietoja. Ja sen vuoksi, ja sen vuoksi siitä saataisiin määritelmä, jonka myötä alhaisin ja keskitason resoluutiotiedot olisivat valvonnasta ulkopuolella. Eli kaksi vaikutusta. Ensinnäkin tiedetään, mikä, mitä voisi olla valvonnan alla potentiaalisesti, mutta tiedetään myös, mikä ei. Ja tämä on kovin tärkeää yrityksille. Toinen osatekijä tässä niin tällaisessa moderaatissa lähestymistavassa, maltillisessa lähestymistavassa olisi yhtenäiset valvontamenetelmät, ei samanlaiset, mutta samankaltaiset, jonka myötä yritykset voisivat tietää, että miten pyyntöjä saada korkean resoluution tietoja käsiteltäisiin. Ja mitkä tulokset olisivat, jos tietoja täytyy valvoa. Ja sitten lopulta komission ehdottama lähestymistapa olisi se, että varmistetaan, että tiedot, jotka eivät ole korkearesoluution tietoja, liikkuvat vapaasti ja sitten ne, jotka ovat, eivät ole kaksinkertaisen valvonnan alaisuudessa. Tai jos valvotaan, jos on valvo, toimi ollut kerran, niin sitten voi, ne liikkuvat vapaasti taas. Sananen vaikutuksista. analysoimme ongelmat, ehdotimme tavan ratkaista niitä ja analysoimme mahdolliset vaikutukset. Taloudellisen vaikutusten arviointi määrällisessä mielessä on kovin tärkeää. Ja se liittyy siihen, että käsittelemme hyvin pieniä yrityksiä. Kyselylomakkeen lisäksi otimme niihin yhteyttä suoraan ja periaatteessa kysymme, että olisiko mahdollista kvantifioida muutoksen vaikutukset tilanteessa, ja periaatteessa he sanoivat, että ei heillä ole resursseja sitä tehdä. Eli meidän ponnistuksemme ja sitten konsultin ponnistukset sitten eivät ole tässä mielessä menestyksekkäät, mutta on kuitenkin tärkeää tehdä johtopäätös. Ja analyysistä tehtiinkin se johtopäätös, että jos mitään ei tehdä, niin yksilöidyt ongelmat – jäävät edelleen olemaan. Ja tuli myöskin kuulemisesta hyvin selvästi esille, että jos tilanne jätetään ennalleen, niin silloin kehitetään lisää korkean resoluution satelliittijärjestelmiä, on enemmän jäsenvaltioita, jotka perustuvat ovat järjestelmänsä, on erilaisia lähestymistapoja, eli olemassa olevat ongelmat vain pahenevat. Pienille yrityksille se tarkoittaa, että niiden mahdollis- niillä mahdollisilla asiakkailla on monia eri lakeja sovellettavana. Silloin he eivät voi taata, että tuote toimitetaan ajoissa. He eivät siis sanoa kulut äh, asiakkaalle, että voin suunnitella etukäteen ja voin taata, että te nämä tiedot saatte, kun tarvitsette. Eli johtopäätös oli, että lopultakin no ei paljon. Yhteinen määritelmä plus tietty yhteinen lähettämistapa menetelmissä ja, ja säädökseen kirjataan vapaa liikkuvuus tuodoille. Ei se ole paljon, mutta mielestämme se on merkittävä saavutus. Ja ajattelimme, että se on merkittävä parannus nykyiseen tilanteeseen. Puheenjohtaja, nyt lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon myös siihen, että kun näin tehdään, niin EU ei tee mitään erilaista kuin mitä Yhdysvallat on tehnyt vuosikymmeniä sitten, koska itse asiassa Yhdysvallat, sehän on markkinoilla hallitsevassa asemassa, on säätänyt lakeja korkeasta resoluutiosta 99, Se lainsäädäntö on tietysti kehittynyt ajan myötä, mutta koko maa toimii saman säädöksen alla, jossa periaatteessa kaikki ovat samalla tasolla, kun puhutaan korkean resoluution satelliittitojen saamisesta. Yhdysvalloissa tietysti hyvin aktiivista politiikkaa hallituksen osalta tästä, mikä on hyvä yrityksille, mutta että täytyy ymmärtää, että yritykset eivät kohtaa erilaista sääntelykysystä tässä puheenjohtaja, tämän verran varmaan halusinkin sanoa tällä, tältä erää. Kiitos. Thank you, Jens. Kiitos, Jens. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos esityksestä. Me tiedämme, tavaruussektori ja palvelut ja tuotteet, jotta sieltä voi nousta maan tarkkailudataan – Niillä on potentiaalia antaa panoksensa ja vahvistaa Euroopan kasvua. Tämä alue on kansainvälisesti erittäin kilpailusta ja EU-asetus voi olla kohtuullinen. Siksi on kiinnostavaa, että komissio nyt päättää säädellä sektoria ennen kuin markkinat ovat kypsät ja täysin kehittyneet. Tämä voi antaa meille mahdollisuuksia. Me voimme välttää tilanteen, jossa kansalliset säännöt tekevät jossa olisi vaikeampaa yrityksille kasvaa. Usein me säätelemme jälkikäteen EU-tasolla, kun meidän täytyy ratkaista konkreettisia ongelmia, ja silloin on vaikeampi päästä yksimielisyyteen, kuten sanottu. Tällä hetkellä on vain kolme jäsenmaata, joilla on lainsäädäntö, joka säätelee tätä. Minä kuuntelin komissiota, olin kiinnostunut perehtyä komissioon kantaan yksityiskohtaisemmin. En ole ottanut kantaa kaikkiin komission esityksen osiin äh, vielä kantaa ja haluan syventää näkemykseni jostakin osista. Olen perehtynyt tilanteeseen neuvostossa, jossa prosessi on itse asiassa seisahtunut tällä hetkellä ja siellä odotetaan lisäanalyysiä komissiolta. Ja sitten kun analyysi on valmis, meidänkin täytyy äh, arvioida sitä. Parlamentissa emme ole vielä siis ottaneet kantaa ehdotukseen, ja minulla on hyvin avoin suhtautuminen Haluan kuunnella lisää, haluan lisää kommentteja, kuva, tilannekuvauksia. Haluan kuulla myös valiokunnan kantaa. Meillä oli joukko kysymyksiä ja jostakin on jo puhuttu, mutta yksi vähän kiinnostava kysymys on. Tämä liittyy yritysten kuulemiseen. Niin, tässähän ei ole niin monta yritystä, jotka ovat suoraan kosketuksissa asian kanssa. Niitä on itse asiassa aika vähän, mutta on hurjan paljon yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tästä, koska he joutuvat käyttämään tätä dataa ja haluavat olla asiakkaita datan toimittajalle. Olen Volvon seminaarissa pari kuukautta sitten, jossa he miettivät, miten maan tarkkailuavaruudesta ja se data voisi auttaa heitä uusissa ajoneuvojen kehittämisprojekteissa. Ja me olemme valiokunnassa myös puhuneet tällaista datasta, me pyrimme sama, kun me pyrimme saman logistiikkaa toimimaan paremmin, pitäisi olla varovaisia sanassamme, että valtava enemmistö ajattelee niitä näin, kun 12 yritystä 20 on vastannut ja sanovat, että näin me ajattelemme, pitäisi olla vähän varovaisempi tulkinnassa. Minusta tämä otanta pohjan aika heikko. Valtava enemmistö vaikuttaa vakuuttuneelta, mutta tällä kertaa pitää olla mielestäni varovainen. Työskentelen mielelläni enemmän kanssanne näissä kysymyksissä valiokunnassa ja komission kanssa. Kiitos. Lammas van Nistelrooy. Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, on oikein hyvä kuulla täältä kehittyvältä sektorilta mielipiteitä ja myös sitten miettiä, miten sitä pitää, asiaa pitäisi säädellä. Meidän valiokuntamme mielestä todellakin on ryhdyttävä toimiin ja toimiin on ryhdyttävä nyt, sillä nyt tietysti on mahdollisuus tarjota yrityksille kasvun vaihtoehtoja. Tähän asti me olemme jättäneet kaiken vain tällä alalla yhdysvaltalaisten käsiin markkinoidemme pirstaloitumisen vuoksi. Eli yrityksemme eivät ole voineet astua seuraavaan vaiheeseen. Nyt meidän täytyy ryhtyä todellakin ennakoimaan tilannetta. Miljoonat pikkuyritykset voivat pystyä nyt kasvamaan tämän uuden ehdotuksen avulla, joten meillä on näin ollen mahdollisuus nyt ryhtyä toimiin. Kaukana ovat ne ajat, jolloin unioni oli GSM-laitteineen eturintamassa, joten nyt on kyllä aika ryhtyä kuromaan umpeen tuota kuilua ja meidän täytyy todellakin esittää tästä nyt hyvin selkeät kannat. Me olemme nyt hyvin hankalassa tilanteessa olleet ja olemme päätyneet tähän tilanteeseen, jossa olemme jääneet muista jälkeen, jos meillä ei ole selkeitä suuntaviivoja ollenkaan monissa asioissa me olemme jo havainneet tässä valiokunnassa tämän varsinkin suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja minä uskon, että juuri tämän vaikutusten arvioinnin tulosten pohjalta meidän täytyy todellakin nyt tarttua hetkeen se on todellakin PK-yrityksille hyvin merkittävää. Kiitokset tästä tutkimuksesta, kiitokset asian esittämisestä ja toivon, että parlamentaarikkoina me saamme asian todellakin etenemään. Kiitos. Julia, mitä? I'm uh, content to just uh, listen for now. Tyydyn ihan kuuntelemaan tältä erää. Antonas is not here. Ajattelen siellä täällä. Gebhardt. Ja, danke schön. Niin, kiitos. Teema on tärkeä ja mielenkiintoinen. Se koskee digitaalisia sisämarkkinoita, joka on erityisen tärkeä. Ja ei Jens tarkoittanut, että ei tässä pitäisi eteenpäin mennä, mutta kuitenkin löytää myös järkeviä ratkaisuja, niin silloin täytyy tietää todellakin, mitä tekee. Esitän tässä useampia kysymyksiä komissiolle. Koska haluaisin tietää vähän enemmän, että miksi ehdotus näyttää siltä kuin näyttää. Ensinnäkin tehän sanoitte, tässä perustelujen alussa, että tarvitaan eurooppalaista sääntelyä, mutta kun lakiehdotusta tarkastelen, niin siellähän on summa 28 sääntelystä eikä eurooppalainen sääntely, joka sieltä tulokseksi tulee. Kysymys, että eikö tässä voi löytää eurooppalaisempaa lähestymistapaa? Vai onko todellakin mahdotonta tehdä se yhdessä? Tämä yksi kysymys. Ja kun nyt kuuntelen, että mitä digitaalisesta sisämarkkinoista vastaava komissio jäsen Ottinger aina sanoo, että eurooppalaisia ratkaisuja täytyy löytää, että se ei ole enää mahdollista edetä kansallisilla tasoilla, koska markkinat ovat yksinkertaisesti liian suuret, eikä siellä mitään rajoja niiden välillä ole, niin miksi nyt tämä tällainen lähestymistapa? Ja sitten toinen kysymys, jonka tässä yhteydessä esitän Siis kun tässä puhutaan vain satelliittitiedoista. Ja sitten tekniikat ovat kuitenkin niin edistyneet, että saadaan tietoja ihan muilta aloilta, jotka eivät ole niin kaukana kuin satelliitit. Esimerkiksi nämä video äh, lennokit esimerkiksi nämä, tämä uusi kehityssuunta. Ja se liittyy tietysti ihmisten yksityiseen alueeseen ja yrityksiin tietysti myös, ja ne ovat sen kannalta paljon merkityksellisempiä kuin satelliitit. Eikö tässä olla jäljessä siinä suhteessa, mihin kehitys on menossa, ja onko kes- komission keskuudessa aikomuksia harkita näitäkin asioita vielä? jotka saattavat olla vieläkin tärkeämpiä. Nyt jos olemme matkalla digitaalisiin sisämarkkinoihin, niin silloin ei pitäisi eilisen tekniikoita käsitellä, vaan huomisen tekniikoita ajatella. Ja siinä minulla on se vaikutelma, että sitä tässä nyt ei oikein tehdä. Anyone else? Um, so I'm, I'm the ECR shadow. Olen ECRn varjensittelijä. Jatkaisin sitä, mitä Nistero sanoi. Me odottelemme vielä tämän ja muiden asiakokonaisuuksien suhteen ratkaisu potentiaalisten ristiriitojen kanssa teollisuusvaliokunnan kanssa tämä menossa puheenjohtajakokouksen, koska meillä annettiin tämä ja sitten toinen teollisuuteen ja tässä on konfliktia. Omalta puoleltani pari näkökohtaa. Teollisuus on erittäin erittäin keskittynyttä, mikä ei ole yllätys, koska satelliittijärjestelmän avaruuteen ampuminen on kallista, miljardi puuhaa. Kolme maata on tehnyt niin, kaksi muuta maata miettii tätä. Ymmärrämme sen. Ymmärrämme, että satelliittisektori on yksi nopeimmin kasvavista talouden sektoreista. Ja haluaisin että sektori kasvaa edelleen nopeasti Euroopassa. Joten olisin kiinnostunut, mitä satelliittioperaattorit sanovat. Kuulin paljon datan käytöstä, mutta haluaisin kuulla satelliittien omistajista, satelliittien toiminnasta vastaavista yrityksistä, satelliittien valmistajien kannasta. Ja tarkoituksena tässä on pitää huolta, että datan jakaminen on helpompaa yhteisessä eurooppalaisessa näkemyksessä lähestymistavassa. Ymmärrän sen, mutta tiedän myös, että data liittyy monella sektorilla yhä enemmän arkoja asioita. Ja koska Yhdysvalloilla on politiikkaa se suhteen, mikä, mikä on turvallisuus, tarkoituksiin tarkoitettua dataa ja ei. Se ei välttämättä tarkoita, että Euroopassa haluaisimme ottaa samaa lähestymistapaa kuin Yhdysvallat. Ja että meillä on merkittäviä kysymyksiä tästä lähestymistavasta. Ja ymmärrän, miksei sen valtiolla voisi olla mahdollisia turvallisuushuolen aiheita, Tämä tulee myöskin verkkotietojärjestelmät kokonaisuudessa, koska sielläkin on herkkiä kysymyksiä sen suhteen, mitä jaetaan, mitä ei. Paperilla kaikki on helppoa, mutta tässä on paljon sensitiivistä aineesta. Yksi kysymys olisi, mitä satelliittiyritykset ja niiden satelliittien omistajat sanovat. Ja sitten Miksi olemme sulkeneet Galileo ja Kopernikus järjestelmät tästä? Haluammeko niille samat vai eri säännöt? On vähän epäloogista, että meillä on eri säännöt. Koska data ja nämä ongelmat ovat samanlaisia. The Commission might answer some of those questions. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, olette oikeassa nämä kolme maata, joilla on jo olemassa kapasiteettia ovat hyvällä jamassa ja kaksi on vielä tulossa ja huomauttaisin, että ehkä on ollut kuitenkin varsin selvästi kyse enemmistöstä nyt kun direktiivi on saatu aikaiseksi, niin me olemme toista tutkimusta toteuttamassa. Siihen ryhdyttiin viime viikolla ja se sitten nyt sunnuntaina saadaan päätökseen. Ei mitään suurempaa reaktiota ole tähän ilmestynyt 22 vastausta ja näyttää siltä, että vastaukset menevät juuri aivan samaan suuntaan ja nämä ovat eri yrityksistä, eli meillä on tuo ensimmäinen vaikutusten arviointi, ja sitten me kuunnittelemme liike-elämän edustajia ja hyvä puheenjohtaja tässä ovat mukana myös satelliittioperaattoritkin ja me katsomme sitten mitä heidän suunnastaan kuuluu. Joten meillä on eri yrityksiä vastaamassa näihin kysymyksiin ja vastaukset menevät kyllä oikeaan samaan, samaan suuntaan ja tämä näin komissio toivookin. Ja minä me olisimme varmasti voineet tehdä enemmänkin, se on totta, mutta täytyy kuitenkin toimia suhteellisuusperiaatteenkin mukaisesti, eli tähdätä niihin erityisongelmiin, joissa on erityisesti tiedon välityksen kannalta. Ja tämä, täh, tämä on eurooppalainen lähestymistapa ja se myös kunnioittaa jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa juuri näissä turvallisuuskysymyksissä, joten meillä on tästä korkeasta resoluutiosta yhteinen määritelmä ja meillä on myös tietojen välityksestä, turvallisuusnäkökulmista, omat säännöt, muuten sitten tämä jää jäsenvaltioiden harteille konkreettisiin kriteerein, mutta tällaista samanlaista lähestymistapaa me olemme ajatelleet myös liike-elämän pääsylle. Ei tässä nyt ehkä sitten tule kuitenkaan kovin monia erilaisia sääntöjä. Me ehkä pyrimme toimimaan vähän paremmin. Ja tästä yksi esimerkki on vaikkapa Jones lennokit. tulevaisuuden teknologiana. Me todellakin olemme nyt puhumassa tässä nyt satelliiteista ja myös tiedosta, joka tulee noista satelliiteista avaruudesta ja sitten siitä, miten lennokkeja voitaisiin tässä käyttää. Satelliitit kuitenkin koko planeettaa kiertävät rajoituksetta, eli ne voivat kyllä sitten nähdä ikään kuin mitä tahansa Eli, mutta sitten kuitenkin lentokoneita ja lennokkeja voidaan estää lentämästä tietyille alueelle. No ehkä tähän pitää jossain vaiheessa puuttua, mutta kuitenkin avaruussektorilla on selvästi nyt havaittu syy puuttua tähän. No miksi sitten Kopernikus on jätetty tämän ulkopuolelle? No tämä direktiivi koskee jäsenvaltioita. Kopernikus on jo olemassa ja sitä parlamentti ja neuvostoasetuksin hallinnoi ja siinä on kaikki elementit mukana komission täytäntöönpanosäädöksissä ja delegoiduissa säädöksissä, ja nämä vastaavat pitkälti lähestulkoon samanlaisetkin suhteessa tähän tämän direktiivin lähestymistapaan, eli Kopernikuksen lähestymistapa, kun puhutaan mahdollisista, mahdollisesta korkealisoluution satelliittitiedosta, niin se kuuluu komission delegoituihin sääntöihin vastaava, eli vastaavan tyyppinen lähestymistapa siinä on kuin nyt tässäkin direktiivissä. Kiitokset. Thank you. I would love to... Kiitos. Haluaisinpa tietää, mitä eroja on. Kun ajatellaan dataa, joka jäsenvaltiot keräävät ja sitten EU kerää. Jens, haluatko puhua englannin tulkkauksessa näyttää se olevan ongelma. Englannin tulkkaus. No, oh, I, I'm getting, I'm getting, I'm... Danish. I, I'm getting Danish yes, in my me too. Minun korviin tulee tanskaa. Minunkin. Tur att jag förstår lite danska. Onneksi ymmärrän vähän tanskaa. Ei se nyt haitannut. Kiitos tästä keskustelusta. Olen iloinen, että useimmat kollegat ovat vahvistaneet kantansa. Meillä on epäkypsät markkinat. Meillä on mahdollisuus luoda yhteinen eurooppalainen säännöstö. Ja sen pitäisi suuntautua, mutta ongelmia on vielä jonkun verran. Ne täytyy ratkaista. Palaan asiaan väitellen ehdotuksen muodossa. Voimme keskustella siitä sitten varjostelijoiden kanssa. Kiitos. Katsotaan, mitä mietintöä meillä annetaan puheenjohtajakokouksessa ensin. Well, we're going to be voting at. Äänestämme 9.45. Kiitos jäsenille, että saavutte paikalle. Fantastista, että te Tiedoksi teille, eilen aloitimme 10 myöhässä ja lopussa olimme puoli tuntia myöhässä ja lupasin kaikille, jotka olivat paikalla täällä aamulla, että nyt yritän pitää esityslistan aikataulusta tiukasti kiinni. Minuutti vielä. Odotamme muiden jäseniä saapumista. Okay. So members who have um, not... Ja jäsenet, jotka ovat olleet vielä saapuneet, saavat vähän aikaa vielä, koska pyydän esittelijää ja Italiaa puhumaan. Viisi minuuttia. Olkaa. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, Kiitos puheenjohtaja. oikeastaan halua sanoa sen enempää kuin kiitos kaikille mukana olleille, jotka mietinnön laadinnassa olivat mukana. Se ei ole ollut helppo työ. Kolme vuotta sitten sunille aloitettiin. Kuten muistatte, oli oma aloitemietintö IMKO-valiokunnassa. Siinä oli myös liikennevaliokunta mukana. Työ on ollut kovin intensiivistä kolmen vuoden ajan ja nyt ollaan saavuttamassa sen loppuvaihe, joten haluaisin todellakin kiittää kaikkia kollegoita tehokkaasta ja vaikuttavasta yhteistyöstä. Kiitän myös Italiaa puheenjohtajamaana. Se on ottanut tämän mietinnön prioriteetikseen. Meillä oli molemmilla puolilla erittäin hyvää yhteistyötä. Joten kiitos vielä kerran ja uskon, että tämän päivän äänestys merkitsee suurta edistysaskelta Ja voimme osoittaa, että EU voi hyödyttää kansalaisia yleisöä. Joten kiitos kaikille tuesta. Ja uskon, että myös muutaman kuukauden päästä täysistunnossa tämä on menestys. Mrs. Um, Vanessa Polillo from the... Ja Vanessa Polillo Italian puolesta, puheenjohtajan puol- neuvoston puheenjohtajan puolesta. Kiitän puheenjohtajaa ja hyvää päivää teille kaikille. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin erityisesti kiittää esittelijää Sharanzova. Kiitokset mainiosta yhteistyöstä. Nyt olemme päässeet tässä myös hienoon lopputulokseen. Kiitokset myös neuvoston sihteeristö, pääsihteeristölle, samoin kuin IMKO-valiokunnan sihteeristölle, samoin kuin kaikille parlamentin virkamiehille, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin rakentamiseen. Kiitokset myös komissiolle. Komissio on auttanut useassa hyvinkin hankalassa hetke, vaiheessa meitä. Tämä aihe on Euroopan unionin kansalaisten kannalta oikein tärkeä aihekokonaisuus, kun ajattelemme tieturvallisuutta ja myös erityisesti sitä, että uh, nämä hätäapupalvelut eivät pääse paikalle riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä on tästä aikaan saatu sopimus on ollut Italian puheenjohtajakauden yksi pääprioriteeteista ja siitä syystä me olemme halunneetkin saada tämän nopeasti loppuun ja olemmekin tyytyväisiä siitä, että näin pitkälle on päästy ja toivottavasti tämä 17. päivä joulukuuta menee, menee neuvostossa läpi ja näin sitten ensi vuoden maaliskuussa parlamentti voisi täysistunnossa, täysistunnossa asiaan ottaa kantaa lopullisesti ja sitten teksti saataisiin hyväksyttyä mitä nopeimmin. Suurkiitokset teille yhteistyöstänne tämän merkittävän asian eteen. Um, just so it's one single vote. Eli yksi äänestys, ellei kukaan muu halua puhua. Yksi äänestys neuvotteluiden tulosta tuloksesta. The vote is open. Äänestys alkaa. Ah, there's one um, for S&D. Yksi SD ja sen liikaa. Okay, the vote is now open. Nyt äänestys alkaa. Hold on a second. Hold on. Okay. Okay, that's the result of the vote. We'll add my abstention. 30 in favor, one against, abstention. 30 in 30 puolesta, yksi vastaan, y- kaksi tyhjää. Minun korttini ei ole tuolla sisällä. Kiitos. Ok. Thank you very much to the... Paljon esittelijälle ja neuvottelutiimille erityisesti esittelijälle hänen työstään ja kahdelle muulle valiokunnalle. Oli erittäin tärkeää työskennellä heidän kanssaan. Kiitos. So our next um, item is um, a presentation by the Commission of the impact assessment on single... Vaikutusarviointi näistä yhden hengen yrityksistä. Juuri mietintö. Juuri mietintö mietintö, yhden miehen rajavastuuyhtiöt. Työllisyysvaliokuntalla on myös lausunto ja Marleen Mitsi Hei on meidän huomenta esittelijämme. Herra Kurtz esittelee asiaa. Tervetuloa valiokuntaan. And the slides are available on the committee website. Diat ovat valiokunnan kotisivulla erinomaista. Kiitos. Rakastamme E-valiokuntaamme. Puheenvuoro komissiolle. Thank you. Um, thank you very much, Madam Chair, and good morning. Kiitos puheenjohtaja, huomenta. Aloittaisin aloitteen kontekstista. 98 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä ja ne ovat 95 prosenttia EU-työpaikoista, mutta niiden toimintassa markkinoilla ja mahdollisuudet, jotka ovat vielä käyttämättä, ja saavat meidät ajattelemaan, että hyödyntämätöntä potentiaalia on olemassa – vain kaksi prosenttia pk-yrityksistä investoivat ulkomaille asettautumalla oman maan ulkopuolella. Mielestäni tämä on vähän, liian vähän, että paremminkin voisi pärjätä. Mutta miten? Ottaen huomioon yrittäjähenki Euroopassa on jotenkin muiden kilpailijoiden yrittää hengen perässä. Halusimme työskennellä teeman puitteissa. Siihen komissio pyrkii. Haluamme helpottaa PK-yritysten elämää, mitä lisäämme yrittäjyyttä ja miten me voimme tarttua digitaalisen ajan mahdollisuuksiin. Jos nuorilta yrittäjiltä kysyy, mitä he haluavat sisämarkkinoiden yrityslainsäädännöltä. Ja painetaan tätä. On tietysti paljon muitakin kasvuun ja työpaikkojen luomiseen liittyviä ongelmia, mutta yrityslainsäädännön puolella tarvitaan mahdollisuuksia olla online-yrityksiä pienellä pääomalla ja samalla vaatimuksella kautta Euroopan – joka helpottaa rajat ylittäviä investointeja ja virtaamasta toiseen. Menestyksekkäimmät yrittäjät allekirjoittavat tämän manifestin. Ne, jotka luovat yrityksiä, jotka ovat vastuussa yli 50 prosentista uusista työpaikoista EU:ssa. Miten tarttua tähän alhaiseen investointiin ja heikompaan yrittäjähenkeen kuin muualla. vaikutusarvioon, niin puitteissa tätä Yksi olisi luoda uusi eurooppalainen oikeusmuoto ja parantaa olemassa olevia esimerkiksi Eurooppa-yritystä. Tämä osoittautui hankalaksi, koska EUn yritys, lais, yritysmuotojen välillä on taustansa. Ne on luotu kansallisen lain puitteiden ulkopuolella, niistä on äärimmäisen vaikea neuvotella. Muistetaan, että parlamentti ei ole suoraan tällaisessa neuvottelussa mukana artiklan 352 pohjalta. Sen lisäksi esimerkiksi eurooppalainen yritys, sitä yritysmuotoa yrittäjät eivät käytä. Jossakin maissa ne ovat itse asiassa muutamassa maassa menestyksekkäitä muotoja, mutta toinen vaihtoehto oli, että lähennettäisiin yhtiölainsäädäntöä, mitä liittyy tytäryhtiöiden perustamiseen, ja että tämä räätettäisiin vain pk-yrityksiin. Sotisimme, että tämä on liian rajoitettua vaikea neuvotella tästä. Ja miksi rajoittaisimme itsemme vain tytäryhtiöihin? 95 prosenttia yrityksistä on pk ja kuitenkin hyötyisivät tästä. Jos isommat voivat hyötyä yksinkertaistamisessa, niin e- ei pitäisi olla mitään syytä, miksei tätä avattaisi isoimmille yrityksille. Ja sitten tarkastelemme äh, tätä ryhtiöiden perustamisen oikeuden harmonisointoa sekä yksityisten ja julkisten pörssillistehtojen puolella. Ja puhumme valtiolle ennen kuin aloitan lanseerattia, kun puhumme sidosryhmille. Tämäkin vaihtoehto vaikutti erittäin monimutkaiselle koska yhtiöllä lainsäädännössä on pitkiä perinteitä ja olisi vaikeuksia saada vain yhtä mallia, joka korvaisi kaikki muut mallit. Sitten oli nolla vaihtoehto, että ei tekisi mitään, mikä tekisi yrityksen perustamisen ulkomaille hankalaksi. Ja ne törmäisivät 28 erilaiseen yrityslainsäädäntöön. Miten tämä tätä huomioon? Miten luoda Euroopan lähestymistapa, joka kunnioittaa kansallisten lainsäädäntöä? Vain näillä alueilla, jotka ovat tärkeimpiä rajat ylittävässä kaupassa ja liittyen tytäryhtiöiden perustamiseen, mutta ei rajoittaa viittain siihen vaan. Ja sitten tulimme tähän käsitteeseen, joka on tämä rajavastuyhtiö. Tämä helpottaa uusien yritysten luomista. En mä sano, että tämä aloite sinällään luo työpaikkoja. Ja Meillä täytyy olla oikeat makrotaloudelliset olot. Mutta tämä on kuitenkin yksi kivi sokkelissa ja helpottaa yritysten luomista ja myös työpaikkojen luomista sitä myöten. mikä subsokie tämä personee persone on? Se on yhdistelmä eurooppalaista ja kansallista lähestymistä lähestymistapa. Pyysimme tietoa jäsenvaltiolta kansallisista lähestymistavoista, kansallisista yhtiölainsäädännöstä. Olemme lähentäneet vaihtoehtoja. Meillä on sitten yksi yhteinen nimikä tälle. Ja 51 prosenttia sidosryhmistä oli sitä mieltä, että tämä on paras vaihtoehto. Ja erityisesti yhtiöt ja yrittäjäjärjestöt pitivät sitä parhaana. Eli ne, jotka näitä loisivat. Eli pyritään rohkaisemaan yrittäjyyttä, helpottamaan, räätyydyttämään bisnestä, lisätä räätyydyttävää kauppaa ja tarttumaan digitaaliaikaan, jotta toteuttaisiin sisämarkkinoiden toteutumaton potentiaali. Mitä vaihtoehto tarjoaa? suhteellisuusperiaatteen pohjalta me keskitymme rajat ylittävään toimintaan. Me emme lähde kaikkia, emme korvaa lainsäädäntöä, on pyysimme jäsenvaltioita tarjoamaan mahdollisuuden ja tähän tullut lähtemistapa, jossa on yksi yhtenäinen nimi, yhtenäinen yhtiösääntö, voidaan perustaa online minimipääomaa ja velkojen yhteiset su- suojelukeinot ja yhteiset hallintasäännöt. Se vastaa tämä manifesto, että luodaan yhtiömuoto, joka luodaan helposti. Tämä helposti. So basically it offers a choice. This is what we cherish so much in... Se tarjoaa siis vaihtoehdon, ja sitä me tuolla halusimme jäsenvaltiolle tarvitaan vaihtoehto, miten toteuttaa tämä. Tämä tapa käyttää rinnakkain muiden vaihtoehtojen kanssa, jos jäsenvaltiot olla tykkäävät, he voivat korvata oman vaihtoehtonsa tällä. Ja yrittäjällä vaihtoehtoja haluat valita tämän. Ja jos eivät, he voivat valita kansallisen muodon. Mutta mistä tuntuu, että jos he haluavat laajentaa rajojen yli valita 28 muodosta eri jäsenvaltioiden kanssa ja saattavat taipua sitten submuodon puolelle. Tässä on tyypillinen PK-yritys. Se on asettunut yhteen ja se valtion löytää mahdollisuuksia tässä maassa. Se voi toki myydä rajan yli, rajat ylittäen, mutta se kokee, että jos se haluaa perustaa jotain pysyvämpää, se voi perustaa tytäryhtiön, joka on SUP-muotoinen. Sokietas unios persone. Riskit, millä jurjavaliokunnassa esitys. Ja kysyn itseltäni, Joska kritiikki jossain määrin liittyy tähän ehdotukseen. Monet ovat sanoneet, että tämä ehdotus mahdollistaa postilaatikkofirmojen perustamista. Sellaiset, jotka ovat luotonantoja suojaa riittävästi tai eivät suojaa rahanpesusääntöjä, mutta asiahan on täysin päinvastoin. Ehdotus tarjoaa e- enemmän rahanpesuun vastaisia toimia kun nykylainsäädäntö luotonantajan se on erittäin korkea. Siinä ei tarkastella ainoastaan menneisyyttä, vaan tulevaisuutta siinä on eteenpäin katsova tasetesti, johon johtajien pitäisi ryhtyä ennen kun he jakavat osinkoja. Ehdotuksen ja sen mahdollisuuksiin liittyy paljon väärinkäsityksiä. Pyritäänkö tässä, kilpailuko tässä pohjaa kohti minimoimaan asioita? Ei, missä tämä on kilpailu tulevaisuutta ajatellen. Jos jäsenvaltiot ajatellaan, ne ovat yksinkertaistamaan vaatimuksia, ne ovat, ne ovat vähentäneet minimipääomaa, ne ovat tarjonneet online rekisteröintimahdollisuuksia. Tämä on olemassa. Tämä ei ole komission idea. Komissio on kunnianhimoinen, mutta tässä joukko jäsenvaltioita ovat, on jo kulkenut tätä tietä. Jos vähimmäispääomaa Euroopassa tarkastelee, näitä trendin. On yhä maita, jotka ajattelevat, että vähimmäispääomavaatimus suojelisi luotonantaja paremmin kuin taas tai maksuvalmiustestit. Mutta jos vähimmäispäämä vaatimuksia tarkastelee, useimmat sidosryhmät ajattelevat, että tämän pikemmin tällainen maine kynnys kuin muu, koska pääoma on kyllä taseessa, mutta se ei ole välttämättä likvidi ja sitä voida, sillä voida kattaa luotonantajan vaatimuksia. Kaikissa asemassa on, on sähköiset rekisterit ja jokulainen keino siirtää dataa rekisteriviranomaisille. Tässä on erilaisia väliaskeleita jäsenvaltioissa, mutta 16 jäsenvaltiossa on jo öö, online-rekisteröintiä, joka tapahtuu suoraan perustajalta rekisteriin. Poikkeuksia on, mutta usein jossakin maassa sitten tämä tieto kulkee notaarilta tai välitaholta, mutta useimmissa on suora rekisteröinti, mahdollisuus olemassa. Ja ehdotus pyrkii online-puolella varmistamaan, että tämä voidaan tehdä rajat ylittäen. Ja rekisteröintivaltio voi tehdä tarkistukset ja voi vaatia menettelyä kansallisella räätälöityvälle tarkistuksella, mutta meitä kiinnostaa, että online-rekisteröinti on mahdollista, miten se järjestetään jäsenvaltiossa ja jäsenvaltion vastuulle. Ja saavat käyttää notaria tai oikeudellista neuvonantajan välissä – se on jäsenvaltion asia. Tämä ei ole osa ehdotusta. Tämä tuloksemme haluaisimme. Sitten on usein esitetty kysymys rekisteröinnin ja pääkonttorin välillä. Soketas Euroopassa ja tässä yhden henkilön yrityksessä komissio on aina vaatinut, että tässä voi olla ero, jako. Eli tämä on aikaisemman politiikan kanssa johdonmukainen ehdotus. Voiko tästä neuvotella vähän tarkemmin sitten? Kyllä. Muistatte sen teitä kuitenkin, että yritykset, jotka ovat tulevissa jonkun puolelle, ja meillä on sen suhteen jo EU-tuomioistuimen ennakkopäätöksiä, jotka todistavat, että rekisteröity toimistojen pääkonttori voivat olla paikassa olemassa olevissa yrityksissä rekisteröintipaikka määrää tämän, mutta monissa maissa nämä kaksi tehtävää voidaan jakaa mukaan lukien Saksassa. Työntekijän osallistuminen jälleen kansallisen lainsäädännön kysymys. Me haluamme keskittyä vain niihin elementteihin, jotka ovat ratkaisevia tytäryhtiöiden luomiseksi ulkomailla. Kysymys ei ole rekisteröityjen virastojen siirtämistä. Tämä ei ole liikkuvuutta tiukasti ymmärtynyt Liikkuvuus vaan kasvaa. Jos on vähemmän liikkuvuutta, on vähemmän, vähemmän tarvetta säädellä näitä kysymyksiä, niin voidaan jättää kansallisen oikeuden kysymyksiä mutta olemme avoimia parlamentin kommenteille. Entäs nämä bulvaanit, postilaatikoyritykset? Tämä kysymys tulee aika usein esille. Meidän mielestä yhtiölainsäädäntö ei ole kaikkein paras keino työlainsäädännön käytöksiä vastaan taistelmiseksi. komissio ei tietenkään halua sitä, että ihmisiä pakotetaan yksityisyrittäjiksi. Se täysin tukee taistelua niitä vastaan, jotka pakottavat ihmisiä työllistämään itsensä yksityisyrittäjiksi. Mutta tämä on kysymys, joka on yhtiölainsäädännön ulkopuolella ankarasti tulkiten sensus, sensus strictoa. Ja tämä on riippumaton sitä, onko helppoa tai vaikeaa luoda yrityksiä. Useimmat näistä yksityisyrittäjistä eivät ole yrityksiä, joilla on rajoitettu pääoma, yhtiöpääomaa, vaan niillä on täysi, yrittäjän täysi vastuu. Ja usein tällaiset yritykset eivät tule SUPn alle usein näemme tämän yksityisyrittäjien pakottamisen ongelman, niin mielemmin annamme panoksen tähän taisteluun, mutta ei ole mitään näyttää, että niissä maissa, joissa on online-rekisteröintejä, on kynnys ja minimi vähimmäispääoma väärinkäytökset olisivat runsaampia kuin maissa, joissa on isommat kynnykset yritysten luomiseksi. Kiitos. Thank you. Manina Mitsi good morning. Um, this has been a very... Niin, kiitokset. Tämä on ollut oikein kiinnostava koko hanke. Ja minä olen hyvinkin avomielisesti ja avoimesti suhtautunut tähän kysymykseen, koska tällaisessa ehdotuksessa on tietysti sekä myönteisiä että kielteisiä puolia. Ja meidän täytyy tietenkin ähm, osallistua talouskasvuun ja sen takia tällaisiin hankkeisiin täytyy suhtautua hyvin avomielisesti ja tähän olenkin juuri pyrkinytkin. Olen äh, tyytyväinen ja iloinen siihen, että tämä komission äh, lähestymistapa on juuri näin laaja. Ja minä tulen liike-elämän puolelta yksityisyrittäjän maailmasta. PK-yritykset usein pitävät hyvin, hyvin hankalana juuri laajenemista ja varsinkin rajojen yli. Ja ongelmat, joihin törmätään laajarajat ylittävissä tapauksissa, kun ajatellaan lainsäädäntöä ja asetuksia ja kustannuksia, niin joskus pysäyttävät yritykset kasvulta kasvun tieltä ja ymmärrän kyllä tämän ja siksi olenkin tyytyväinen ehdotuksen varsinaiseen tavoitteeseen. No, emme mitenkään vastusta sitä, että rajat ylittävästi toimittaisiin, koska se kasvattaa kilpailukykyä ja kilpailua ja myös hyödyttää kuluttajia ja siihen me tietysti tähtäämme. Meidän täytyy myös muistaa myös se, että me emme vielä ole saaneet yhtenäismarkkinoita täysin toimimaan ja myös sitten potentiaalia on vaikea arvioida. No sitä tietysti arvostetaan kovastikin, mutta ei sitä ole vielä täysin saavutettu pienissä yrityksissä eikä välttämättä suurissakaan. Jos ajattelemme yrittäjiä, jotka haluavat etsiä kasvua ja laajentua, niin ne aina törmäävät pirstaloituun digitaalimarkkinoihin, joten meidän täytyy tätä asiaa kyllä todellakin vielä puida. Ja mielestäni tämä ehdotus myös lisää yrittäjähenkeä. Sitä tarvitaan kovasti talouskasvua varten. Viime viikolla Strasbourgissa, kun Juncker teki ehdotuksensa digitaalitalouden eteenpäin viemisestä ja digitaaliinnovoinnista, innovoinnista niin se oli juuri yksi talouskasvun perusrakennelmista. Ja juuri tästäkin näkökulmasta minä olen lähestynyt asiaa. Tosin en ole aivan varma siitä, että tämä ehdotus sellaisenaan ratkoo sen, mihin, mitä äsken sanoin jos haluamme kasvattaa pk-yritysten joustavuutta ja mahdollisuutta laajentaa toimintaansa, niin tässä täytyy ottaa huomioon myös luotonantajat. Ja tämä ehdotus saattaisi nyt aliarvioida juuri näin luotonantajien oikeuksia ja erityisesti työntekijöiden oikeuksia ja siksi haluaisinkin viitata yhteen jossa, kuvaan, jossa vi, sanottiin, että 50 prosenttia sidosryhmistä puoltaa ehdotusta, mutta keitä nämä sidosryhmät ovat? Kansalaisjärjestöt, työntekijöiden järjestöt, työnantajajärjestöt, ketkä? Eli me haluamme tietää, mistä tämä 50 prosenttia, 57 prosenttia itse asiassa koko koostuu ja mikä sitten on tuo 100 prosentin määrä. Eli tämä ehdotus sellaisenaan ja korostan sellaisenaan, koska uskon, että Eh, voimme varmasti todella tähän vilpittömään, vilpittömästi suhtautua. Tämä saattaa kyllä eh, ja varmaankin rohkaisee vero, veronkiertoon, aliarvioi työntekijöiden oikeuksia, myös aliarvioi hallinnon, yhteisen hallinnon muotoja ylipäätään ja meidän täytyy miettiä, miksi me haluamme sitten tarjota sellaisia mekanismeja, että näin voidaan toimia, miksi me tarjota lisää tällaisia mahdollisuuksia kiertää yhteisiä sääntöjä ja esimerkiksi tarjota uusia mahdollisuuksia yrityksille kiertää veroja ja maksaa vähemmän veroja. Ja myös sitten etsiä mukavampia reittejä toimia itselleen miellyttävämmässä mielessä. No, tämä ei tietenkään ole rajoittunut vain pk-yrityksiin. Täällä me puhumme koko ajan pk-yrityksistä, mutta ei tämä ole pelkästään pk-yrityksille tarkoitettu, vaan myös kaikille monikansallisille yrityksillekin. Monikansalliset yritykset tuskin tarvitsevat tätä lainsäädäntöä selvittääkseen, miten omien intressiensä mukaisesti parhaiten ne voisivat toimia. En yritä sanoa, että tässä tässä toimitaan jotenkin väärin, vaan sanon, että on olemassa jo riittävästi keinoja joiden kautta monikansalliset yritykset voivat käyttää hyväksi rajat ylittävää lainsäädäntöä. Ei ole aivan selvää, että tällainen SUP lisäisi rajat ylittävää kaupankäyntiä, kauppaliike-elämän edustaja, joka haluaa laajentua rajojen yli, niin kyllä siihen liittyy kustannuksia ja erilaisia kaupankäynnin muotoja, mutta ei se kuitenkaan to- vakavasti toimivia ja vakavasti otettavia toimia, to- joita estä. Joten näin tätä SUPtä SUP ei välttämättä lisää liike-elämän toimia sen enempää. Ja sitten tässä puhuttiin suurista, suurista miljoonamääristä kustannuspuolella ei tästäkään ole välttämättä nyt oikein minkäänlaista selvyyttä. Totta kai on hyvä, jos säästöjä saadaan aikaan mutta ei kustannuksissa, mutta ei se välttämättä ole totta. Ja sitten jos ajattelemme vielä tuota puolta ja, tuo, ja y, y, liiketoiminnan paikkaa, tämäkin saattaa johtaa väärinkäytöksiin nykylainsäädäntöäkin ja uskon, että kaikkia nykylainsäädäntöä voidaan käyttää väärin ja varmasti kaikkiakin lainsäädäntöjä voidaan käyttää väärin. Ja jos ajattelen sitten tämän tekstin muita ristiriitaisia puolia, niin se on tuo vähimmäispääoma, alkupääoma yksi euro. No joissain jäsenvaltioissa on tuo yhden euron vaatimus jo olemassa, mutta nyt on otettu kuitenkin tällainen uusi ehdotus mukaan ja minä mietin, nyt monia, muutamia työnte- ty- ihmisiä, jotka, tu- joita tunnen, jotka ovat tekemisissä tässä rekisteröinnin piirissä, niin miten tuo yhden euron rekisteröintivaatimus. Se on tietysti symbolinen, tiedän sen, mutta se on yksi vastustuksen elementti, jota varmasti sitten saamme SUPtä edistäessämme, koska se ikään kuin asettaa naurun alaiseksi koko käsity, käsiteen, koska mikä tahansa vakavasti otettava liike-elämän toimija tai pk-yritys tai mikä tahansa yritys, no ei nyt jää tämän tekstin ulkopuolelle tuon yhden euron pääomavaatimuksen muka- vuoksi. Ja sen takia se ikään kuin Mm, asettaa naurunalaiseksi tämän koko, koko ehdotuksen ja myös sitten estää näkemästä nuo todelliset yrityksen rekisteröinnin kustannukset. No, no minä vielä haluaisin huomauttaa, että kyllä ymmärrän että me tarvitsisimme tällaisen selvän mallin yrityksen rekisteröintiin. Se on totta kai merkittävää, koska PK-yritys ja liike-elämän edustaja tietysti joutuu 28 eri lomakkeen ja eri lainsäädännön eteen halutessaan laajentua toiseen maahan, joten tämä on kyllä ihan myönteinen asia. No, voisin tässä vielä jatkaa vaikka kuinka, koska tämä asia on niin lähellä sydäntäni, mutta uskon, että me olemme nyt pyrkineet löytämään ratkaisun ennen kuin olemme päässeet jyvälle edes siitä, mikä todellinen ongelmakaan on. Joten meidän täytyisi nyt ehkä hivenen äh, hidastaa vauhtia ja katsoa, mikä estää yritysten kasvua, miksi yrittäjien henkeä puutuu Euroopan unionista. Siitähän on puhuttu useaan otteeseen jo täällä suhteessa yhdysvaltalaiseen yrityshenkeen esimerkiksi. Auttaako tällainen SUP, tällainen yhden miehen rajavastuuyhtiö ratkaisuksi? Riittääkö se? jos ajattelemme niitä ihmisiä, jotka haluavat käyttää hyväksi tätä järjestelmää, niin kannattaako meidän tarjota uusi väline sääntöjen kiertoon? Sitten varjoesittelijät, edustaja Stefanic. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että EU-ssa täytyy yksinkertaistaa monia asioita ja sisämarkkinoiden potentiaalia täytyy käyttää hyväksi. Sen vuoksi olen aika varma, että nykyinen SUP-ehdotus on askel oikeaan suuntaan. Jos tarkastelemme ehdotusta standardisoinnin, digitalisoinnin näkökulmista, niin näen vain positiivisia asioita, näin täytyy todeta. Myöskin, jos puhutaan yhden euron alkupääomasta, niin se voi olla vain hyödyksi uusille aloittavalle yrityksille. Sitä tarvitaan mielestäni. Täytyy tukea yrittäjyyttä ja innovointia. Täytyy yksinkertaista hallintoa. Jos yrittäjiltä kysyy, että mikä on tärkein este uuden liiketoiminnan yrityksen luomiselle, se on hallintorasite, joka liittyy uusien yritysten perustamiseen. Näitä esteitä täytyy poistaa ja mielestäni nykyinen ehdotus menee siinä mielessä oikeaan suuntaan. Haluan sitä tukea. Se on myös hyvin selkeä ehdotus. Ja myöskin jos nyt puhumme sisämarkkinoiden hyödyntämisestä, niin mielestäni täytyy tehdä kaikkemme, jotta niiden potentiaalia voidaan hyödyntää. Mielestäni tämä ehdotus on yksi niistä harvoista, joka poistaa esteitä standardoinnin osalta jäsenvaltioiden välillä. Olen kovasti sen puolella, että olisi samat standardit sisämarkkinoilla, mutta täytyy sanoa, että en ole sen puolesta, että verot ovat samat. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme standardoida menettelymme. Ja tähän SUP pyrkiikin. Yksi huoli minulla tässä vain on tässä ehdotuksessa, ja se on verkkorekisteröinti, koska alustuksesta näimme, että on monia maita, jotka, joissa se on jo käytössä, mutta tiedän, että kullakin maalla on eri menettely uuden yrityksen rekisteröimiseen, eli kysymykseni olisi. Että mikä on arvio, että miten paljon aikaa kuluu uuden yrityksen rekisteröimiseen ja niin mitä se maksaa? Ja pyritäänkö uudella ehdotuksella myös yhtenäistämään nämä menettelyt, kun uusia yrityksiä rekisteröidään? Kiitos. Tony. Ant- Tony Antunes. Uh, yeah, listening to the socialists, I'm, I'm very concerned. Niin, olen nyt tässä kuunnellut uh, demareita. Mielestäni heidän politiikkansa ei ole toiminut ja se onkin vaarallista aina silloin tällöin siihen puuttua. Me tarvitsemme liberalisointia ja vapaata Eurooppaa, yhteistä Eurooppaa. Työnantekijöillä on parhaat oikeudet eh, työssään. Jos me nyt ryhdymme sitten rajoittamaan tätä ja vähimmäistuloja niin poispäin, niin se ei toimi Tähän, tähän on, on syynsä ihmetellä tätä. Eli meidän nyt täytyy mennä eteenpäin. Verkkorekisteröinti on tär- hyvä asia. Virossa on käytössä verkkokansalaisuusjärjestelmä. Pieni maa, koko maailma johtaa. Meillä on valtavasti ajatuksia ja vapautta ja uskoa, luotta, optimismia. Tämä kaikki tarjoaa kansalaisille toivoa. Emme tarvitsemme mitään byrokratiaa. Yritykset ja maailma ovat jo muuttuneet. Suuret teollisuusyritykset eivät oikeastaan toimi Euroopassa juuri lainkaan, jos katsomme vaikkapa Puolaa ei tämä nyt vain enää näin vain toimi, joten ja työntekijöillä on tietysti vähemmän ja vähemmän ty- suojaa Ty, mutta työ, työmarkkinat tarkoittavat nyt Applea ja Googlea ja tämä on nykytodellisuus, joten meidän täytyy luoda niitä Eurooppaan ja se, meidän, me voimme luoda tällaiset kaksi suurinta yritystä myös Eurooppaan, jos katsotaan Applea ja Googlea ja niiden valtavia miljard, miljardimääriä jota ne tuottavat Yhdysvalloissa. Eli mikä meitä estää toimimasta paremmin kuin yhdysvaltalaiset? Eli toimimme, toimikaamme nyt liberaalimmin, vähemmän sääntöjä ja helpotakaamme myös yritysten toimintamahdollisuuksia. Tähän tämän puolesta minä haluan nimenomaan toimia. Getting a growing list. I'm going to quickly pick myself because... Puheenvuoropyyntölistä kasvaa. Minäkin näytän olevan tästä varjoesittelijänä. Niin, pahoittelen, miten monessa olenkaan varjoesittelijä. Mielestäni on kovin tärkeää, että yritämme helpottaa pk-yritysten elämää. Ja erityisesti näissä vaikeissa taloudellisissa oloissa. Ihmisillä saattaa, siis ihmiset saattavat olla työttömiä, haluavat rekisteröidä itsensä yritykseksi, ei pimeän äh, harmaiden markkinoiden kautta, vaan aloittaa palvelun tarjoamisen ja haluavat löytää helpon tavan tehdä se tehokkaasti. Ja sen vuoksi juuri nyt tässä talouden tilanteessa taantumassa, jos voi aloittaa innovatiivisen yrityksen, niin se voisi olla kasvun alkuunpaneva moottori. Se on ihan erilaista kuin se, että ylikansallinen yritys perustaa yksiköitä ja ver- veroja välttääkseen, sitä emme tietenkään halua. Mutta pienet mikroyritykset, että ne voisivat nopeasti helposti rekisteröityä niin, että ne voivat, että niistä voi tulla virallisia toimijoita, että ne voivat käydä kauppaa tunnettuilla markkinoilla eikä niiden ulkopuolella. Se on tärkeää. Tiedän komission työstä, että monissa maissa on jo mahdollisuus rekisteröityä helposti verkossa – ja useissa maissa on tämä yhden euron alkupääoma symbolinen rajavastuuhan tarkoittaa, että ei menetä taloaan, kun vastuu on rajattu. Eli vastaavaan yrityksestä ja se on tärkeä näiden yksilöiden kannalta. Onko komissio tarkastellut vaikutusten arvioinnissaan sitä, että mitä tapahtuisi, jos parlamentti nostaisi tätä kynnystä Eli jos yhden sijaan on 100 000, 35 000, voitte palata sitten asiaan, kun kaikki kysymykset on kysytty, koska olen huolissani siitä, että haluan tästä mahdollisimman helpon jutun. Ymmärretään riskit, ymmärretään, että ei haluta väärinkäytöksiä, mutta että halutaan se helpoksi. Huoleni olisi, että jos yritämme saada tästä joululahjaluettelon kaikkien maiden käytänteistä, niin sitten päädytään johonkin monimutkaisempaan eikä vähemmän monimutkaiseen. Ja nyt jos ajatellaan, että tämä olisi helppo tapa alkaa käydä kauppaa virallisesti hyvässä uskossa eikä väärinkäytetä äh, työntekijöiden oikeuksia ja silloin tukisin, mutta ei mitään joulukuusta niin, että sinne omat kansalliset rajoitteet asetetaan muillekin. No seuraavaksi ei näytä olevan vihreän varjostelija paikalla. Ei kun herra Don't have appointed a, uh, Meillä emme ole nimittäneet varjostelija vielä, mutta varmaan voin kommentoida sitä esittelijästi tärkeän näkökohdan, että jos haluaa arvioida mahdollisia riskejä ja Totta kai kansalaisjärjestöjä ja liikettä pitäisi kuulla. Jos sitä ei ole tehty vaikutusarvioinnissa, se pitää tehdä valiokunnassa. Ja verkkorekisteröinti on hyvä asia, jos sen tarkoitus on tehdä rekisteröinti helpommaksi. Se, mitä virossa nähdään, että olisi e-kansalaisuutta, että voisi tulla viran kansalaiseksi verkossa, vaan siinä on helppo verkko identifiointi, sanottu e-asukkuus. Tekisimme tämän eron ja to, toista, että meidän täytyy ajatella mahdollisia vaikutuksia verotukseen, työntekijöiden oikeuksiin, kuulemalla asiantuntijatioita eikä vain kuulemalla niitä yrityksiä, jotka saattaisivat käyttää tätä välinettä. Mas talkkagoe, ekomete, kuuntelet. EFDD-varjasittelijä ei ole rekisteröity. Evelyn Gebhardt. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Äh, ich möchte mich bei der Berichterstatterin äh, für die Aufarbeitung. Kiittäisin esittelijää teeman työstämisestä. On kyllä niin, että kernaasti haluaisimme sisämarkkinat myös yrityksille ja pienille yrityksille. Mutta samaan aikaan täytyy huolehtia siitä, että kun meillä on työoikeuden, sosiaalioikeuden, työntekijöiden suojan oikeudet hyvät, niin niitä ei aseta kyseenalaiseksi. Ja nyt tämä ehdotus, joka tässä on, niin siitä tulee suuria varoja tässä mielessä, jotka täytyy kyllä nyt tarkistaa tarkasti. Ja nyt haluaisin sanoa komissiolle vielä, että pyydän kyllä, että kun teette vaikutusten arviointeja, niin että ne olisivat todellakin vaikutusten arviointeja, eikä sellaisia arviointeja esitetä, joista tulee se vaikutelma, että siinä jo on ennakoitu, että mitä tulokseksi pitää tulla. Ja sitten sitten määritellään argumentit sen mukaan. Ja näin juuri tässä tapauksessa on. Yksi esimerkki otan, otan esille. Ja siitä herra Stefanekin puhui. Verkkorekisteröinti. Minäkin sanoin, että se on kiva juttu. Miksi ei? Se yksinkertaistaa monta asiaa, mutta kuitenkin ei tässä vaikutuksessa ole siitä mitään, että miten ovat eri säännöt niissä 16 valtiossa, joissa verkkorekisteröinti on? Missä, millä edellytyksillä nämä tehdään? Mitkä ovat ehdot? Miten tämä järjestetään? Mitä tietoja siinä täytyy antaa? Ei mitään siitä, vain se viite, että kyllä 16 jäsenvaltiota on, jossa se on. Ja olisihan se ongelma, jos Euroopan tason sääntelyllä heidän tielle asetettiin esteitä. No onpa siinäkin argumentti, eihän se nyt näin mene. Ja näin on muillakin osa-alueilla. Myöskin argumentointi tästä yhdestä eurosta. No mitkä sitten ovat nämä muut säännöt, joita jäsenvaltioissa on, joissa vain yhtä euroa vaaditaan. Siellä on vastuuvelvollisuuksia, muitakin sääntöjä, asioita, joita säännellään paljon vahvemmin ehkä kuin muissa jäsenvaltioissa. Sekin pitää ottaa huomioon. Siitäkään ei ole sanaakaan tässä in, äh, vaikutusten arvioinnissa. Ja se äh, tarkoittaa myös sitten sitä, että mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoittaa pk-yrityksille ja työntekijöiden oikeuksille näissä yrityksissä. Nämä ovat nämä kysymykset, jotka me otamme esille vaikutuksen arvioinnissa ei ole mitään vastauksia näihin kysymyksiin, jotka ovat todellakin tärkeitä. Koska jos jossain jäsenvaltiossa on yhden euron rekisteröinti mahdollinen, niin sitten se koskee kaikkia yrityksiä, riippumatta siitä, miten suuria ne ovat. Mutta miten on sitten toisessa jäsenvaltiossa, jossa on toiset säännöt? Eikö tässä avata juuri se tie, että jotkut yritykset rekisteröityvät toisessa jäsenvaltiossa, jossa esimerkiksi ei ole työntekijöiden myötämääräämisoikeutta, niin kuin Saksassa on. Ja mitkä yritykset sitten nämä voivat tehdä? Ne ovat ne yritykset, jotka ovat suuria, joilla on mahdollisuuksia saada tällaisia asioita selville omista yksiköistä, mutta ei se mitenkään auta pk-yrityksiä, josta nyt oikeasti on kyse. Eli tässä on kyllä kovin monia avaimia kysymyksiä, jotka vielä täytyy työstää ennen kuin ja tässä olen Marlen Mitsin kanssa ihan samaa mieltä, että ennen kuin nyt sitten sosiaalidemokraatteina voisimme tähän lähteä mukaan. Eli kyllä tässä paljon paljon työtä on vielä edessä ja paljon selvitystyötä edessä se, niistä vaikutuksista, että mitä lakitekstissä tekstistä seuraa. We are now nearly... Aika alkaa juuri loppua. Neljä puhujaa ja komissionkin halusi vielä puhuvan. Voidaanko ottaa nämä nopeasti muistaan, että meillä tulee toinen keskustelukierros helmikuussa, kun käsittelemme tarkistuksen Maria Grappin Grappini. Okay. One minute each, please. Mulțumesc mult, doamna președinte. Paljon kiitoksia. Minä yritän yhdessä minuutissa nyt sitten saada sanottua kaiken. Haluaisin tässä nyt sitten sanoa sille kollegalle, joka puhui demareista ikävään sävyyn. Minä olen tehnyt yli 20 vuotta teollisuuden piirissä työstä, työtä ja tunnen myös tuon PK-yritysten maailman aika hyvin. Minä tunnen oikein hyvin sen, minkä, millä tavalla yritykset jumiutuvat omaan tilanteeseensa, kun meillä ei ole tätä lainsäädäntöä olemassa. Ja varsinkin minun maassani tämä on hyvin totta. Näin on syntynyt valtavia ongelmia, valtavia esteitä ja näin ne, jotka ovat saaneet tehdä työtä montakin vuotta, ovat menettäneet työpaikkansa. Ja jos ajattelemme nyt tätä yhden miehen rajavastuuyhtiötä, uutta ehdotusta. Tämä saattaisi menestyä, jos ne voisivat tehdä yhteistyötä järkevällä tavalla muiden yritysten kanssa. Jos ajattelemme nyt tämän tekstin äh, varsinaista etua, niin ainoa etu on oikeastaan se, että yritysten asiakirjamallit ja rekisteröintimallit on yhtenäistetty ja myös tuo verkkorekisteröinnin mahdollisuus on tarjottu. Se on hyvä asia. Mutta hyvä komission edustaja, tämä koko tutkimus vaikuttaa valtavalta parodialta, kun te sanoitte, että suuri enemmistö edu, tukee tätä ehdotusta. Tämä ei välttämättä pidä totta. Keitä, mitä nämä sidosryhmät ovat? Ja lisäksi meidän täytyy arvioida vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä, eikä vain nyt tässä hetkessä, kun vielä ei ole koko lainsäädäntöä olemassakaan. Meidän täytyy nimenomaan kiinnittää huomiota siihen, miten me parannamme tätä järjestelmää. Joka tapauksessa tämä nykytilannekin on kestämätön, mutta en usko, että tämäkään kaikkea ratkoo. Kiitos madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Komissio kuulee asioita, joita on juuri valiokunnassa sanottu, mutta on tärkeää vielä täsmentää asiat uudelleen tässä valiokunnassa. Mitä tulee tähän online-menettelyyn muodostukseen? Ranska, maa, jonka tunnen hyvin. Siellä on tällainen yhden luukun palvelu. Ja Ranska usein esitellään maana, joka on parhaiten toteuttanut online-muodostuksen toteuttamisen. Ranskassa linjana on mahdollistaa kaikkien yritysten luominen, myöskin sellaiset, jotka eivät kuulu palveludirektiivialaiseksi. Kaikkinlaiset yritykset voi perustaa verkossa, jos tässä pyritään siihen, että kaikki jäsenvaltiot mahdollistavat kaikki yritysten luomiset verkolla olisi ihan se hyvä ehdotus. Se on meistä äärimmäisen hyödyllistä, mutta ky kysymys on, täytyykö harmonisoida yhtiölainsäädäntöä tähän tarkoitukseen. Jos joko kriteerejä, jotka päättävät yrityksiä, jotka eivät lailla eurooppalaista luonnetta. onko tarkoitus tässä yrityksessä olla vain ja ainoastaan nämä kriteerit? Onko tuloksena, että kaikki jäsenmaiden turvakeinot ää, luotonantajien ja työntekijöiden suojelmiseksi on, puretaan? Ja tätä sitten kannattaa painottaa. Vaikka tämä minimiharmonisointi ja tällainen minimisokkeli, joka mahdollistaa jäsenmaille – hyödylliset turvakeinot luotonantajan työntekijöiden solmiseksi. Se on minimiharmonisointi. Ja tämä mahdollistaa yritysmuotojen, erillisten yritysmuotojen olemassaolo. Miksipä ei, mutta en ole varma, että meillä on erittäin voimakas selkeä tulla tältä suunnalta. Ja sitten vaikutusarviointi. Tämä yhden henkilön yritys ja yritysten, työntekijöiden väärinkäyttö yritysten avulla, sitä näkyy jo sellaisilla alueilla, joita valiokunnassa tunnetaan hyvin. Erityisesti palveludirektiivin alla näemme jatkuvasti, että väliaikaisia palvelutarjontaa tapahtuu ää, väärän yrittäjän muodossa palveludirektiivin on siis Äh, yrittäjät, mutta tätä tavataan asti ja tätä työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä väärinkäytetään väliaikaisella palveluiden tarjoamisella toisessa väljempäässä ja tämmöinen äh, virheellinen yksityisyrittäjäyksittäinen toimija. Tämä tapahtuu ja kaiken vääriskäytöksissä on vaikea nähdä, koska tilinpäätökset ovat väärinnettyjä. Väärinkäytöksiä voimme tarjota, mutta kun te sanotte, että yritysten luomisen helppous ei aiheuta vaikutuksia. Tämä 24 tähän valheelliseen yksityisyrittäjyyteen olen vähän epäilyinen, koska Ranskassa on, on yhä helpompi tautua yksityisyrittäjäksi. Se helpottaa ja Tämä helpotti ammattiharjoittajaksi ryhtymistä, mikä on myönteistä. Olemme myös nähneet kuitenkin, että ihmisiä pakotetaan tällaisen asemaan, palkansaajan asemaan seksi sen se, että me täällä No, me kunnian nuorisoksi, joka unneksi yrittäjyydestä, mitä, mikä on totta, että tällaista on, mutta on tapauksia, että me tunne tällä hetkellä erittäin pahassa nuorisotyöttömyyden tilanteessa nyt vaaditaan, että on asettaudutaan ammattiharjoittajaksi sen sijaan, että tarvitaan työsopimusta. Virgin, no nyt puheenjohtaja puhuu päälle ja että, ja, tässä voi tulla tällaisia perversejä vaikutuksia ilman harmonisointia. Please, I'm... Pyydän. Yritän pitää ihmiset aikataulussa. Tiedän, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Mutta tästä on toinen keskustelu. Catherine. Thank you, uh, Madam Abi. Kiitos kovin lyhyesti. Ensimmäisestä alustuksen osasta puhuitte, että vain 2 prosenttia pk investoi ulkomaille. Oliko siinä samanlaisuuksia tässä PK-yritysryhmässä? Siitä vähän enemmän tietoa. Vaikutusten arvioinnit siellä on erilaisia ihmisiä siinä mukana ja se, että tämä on vaikutusarviointi, jossa, josta jotkut sidosryhmät on suljettu pois. Ehkäpä meidän vaikutusarviointiyksikkömme voisi tätä käsitellä tulevaisuuden kannalta tärkeää ja sitten lopulta mielestäni arvo yrityksessä on aina myöskin henkilöstö ja täytyisi olla vähän eri mieltä noista kommenteista, että, että voisi olla kukoistava talous ja siinä olisi myös sosiaaliset arvot mukana ja ettei kadoteta sitä näköpiiristä. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jen velmi stručně jednu Kiitokset, puheenjohtaja. Minulla olisi yksi lyhyt ajatus. Minä tuen tätä ehdotusta, mutta muut ovat jo olleetkin huolissaan tuosta yhden euron vähimmäisalkupääomasta ja minä haluaisin kertoa teille sekin kokemuksista. Minä olen toiminut oikeusministeriössä ja meillä on ollut tällainen nollan euron nollan rahayksikön Ähm, alkupääoma. Jos, jäsenval- jos yritysten täytyy saada 100 000 euroa tai 200 000 euroa äh, alkupääomaksi, niin se ei välttämättä ollenkaan tarkoita sitä, että se olisi luotonantajien kannalta yhtään uskottavampaa, koska kyse oli usein myös tällaisesta keksitystä fiktiivisestä alkupääomasta. Minä ymmärrän teidän huolen aiheenne, mutta ei tämä välttämättä suoraan tarkoita sitä, että jos on korkeampi alkupääoma, niin niin se tarkoittaisi automaattisesti korkeampaa suojan tasoa. Eli meidän täytyy todellakin tarkoin miettiä, miten tätä luotonantoa muuten suojaamme. Siis. Onko kaksi lausetta, riittääkö? Arvoisa puheenjohtaja, siis haluaisin vahvistaa tämän tilanteen, jossa puhuttiin puolessakin, oli sellainen tilanne, että rajavastuu, yhtiön perustaminen, alkupääoma, siis se oli 50 000 slotia, siis 50 000 euroa aiemmin. Muutama vuosi sitten sitä alennettiin 1200 euroa tällä hetkellä. Mutta siltikin asiantuntijat sanottavat, että 1200 euroa siihen menee ihan perustamiskustannuksiin. Eli olennaisilta osin tällaista velkojien suojaavaa pääomaa ei ole, kun se häviää siinä perustamisvaiheessa. Eli kynnyksen pitäisi olla todellakin korkea, tai sitten euro voi jäädä, koska ei sillä ole merkitystä, onko se tuhat vai yksi euro. Ei siinä mitään vaku- vakuutta ole velkojille, että siinä mielessä. Wiem, że nie ma więc jedno... Tiedän, että ei ole aikaa, eli yksi, yksi lause vaan. Siis toteutimme nämä muutokset, joista edellinen puhu, ja puhui, niin vuonna 2009, eli viisi vuotta on nyt sitten kokemusta Puolassa. Viisi vuotta ovat toimineet yhtiöt tämän kauppalain puitteissa, että on näin minimaalinen alkupääoma – eikä sinä ole ollut viiden vuonna ainakaan minkälaisia ongelmia. Ei mitään patologisia ilmiöitä. Eh, viiden vuoden ajan ei ole ollut mitään huonoja käytäntöjä markkinoilla, joita olisi voitu huomioida millään tavalla. Tämä on paras osoitus siitä, että nykyaikaisessa taloudessa ei pääoman määrä ole tae siitä, että toimitaan hyvän kauppatavan mukaan ja että on reilua kilpailua markkinoilla. Siihen vaikuttavat eh, ihan muut tekijät kuin tämä pääoma. Thank you, Adam. Back to the commission. Ja komissio. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ymmän aikarajat. Puhun lyhyesti päämästä halusin vastaa lyhyemmin, mutta jätän kielinen pohja vastasi tähän. Hän antoi saman analyysin kuin minäkin. Haluatin sanomalla, että ehdotuksen pitäisi jättää meille mahdollisuus yrityksille, yrittäjille myös. Olisiko se, että valtion pitäisi määrätä, kuinka paljon pääomaa pitäisi olla alkupäivänä 52 500 Tuo on mielivaltaista, emme usko näihin mielivaltaisiin lukuihin. Uskomme, että muut lukujat, jotka vaikuttavat yrityksen vakavuuteen. Ei ole vain aloittaa, mutta ei ole pakko aloittaa. Monet yritykset monissa maissa, Ranskassa, Isossa Britannissa, erityisesti Ranskassa aloittavat isämaalla päämaalla. Ei ole pakko olla tällä eurolla. Tämä on uusi yritykselle tärkeää äh, rahoituksen saamiselle. Miksi pitää sanoa, että minimipääoman pitäisi olla 65 000 euroa? Tämä ei ole se, mitä nähdään, kun rahoituksen saaminen on helppo ja luotonantajien suojaminen on tässä ehdotuksessa. Kysymys on maksukyvystä. Kysymys on, kuinka paljon varoja on, ja jos varaa ei ole, on henkilökohtaisesti vastuullinen. Direktiivissä on paljon, joka takaa tätä vastuuta. Edellisestä kolmesta muusta vai asiasta. Vaikutusarvion kritisointi omien suuntaviivojen mukaan. Vaikutusarvioissa pitää olla 30 sivua. Jos joku pystyy kaikista jäsenvaltioista, työlainsäädännöstä ja luotonsaajien antajien suojasta 30 sivun vähimmäispääomasta ja online-rekisteröinnistä on paljon tietoa, mutta kaikkia oikeusjärjestelmiä emme kykene tiivistämään. jos tämä ei te, mielestäni riitä, olemme oikeassa foorumissa keskustelemaan tästä totestetaan erilaisia sääntöjä verkkorekisteröintiin. Sehän meidän näkökohtamme on. Yritykset, äh, meidän pitäisi tunnistaa nämä säännöt, kun yritykset toimivat. Ymmärrän, että rajat ylittävällä identifioinnilla on, voi olla ongelmansa. Ja komissio viittaa tähän uuden e-identifioimislainsäädäntöön, joka on nyt astunut voimaan. Se ei voitu viitata, kun se on voimassa, mutta nyt se on. Ja haluaisimme kunnianarvoisia ja miettimään, olisiko tämä oikea keino viitata e- e-tunnuksiin rajan ylittävässä kaupassa. Sitten kuulemiset. Kuulemisemme oli verkkokuuleminen, kuten muutkin. Totta. Online-kuulemista on eri syystä yksi parhaista keinoista, koska ne ovat avoimia kaikille. Tämä oli avainta myös ammattiliitolle yrittäjän lisäksi ja ammattijärjestöt osallistuvat siihen. Mutta se ei ole ihan työ, ihanteellinen työväline. Siksi olemme valmiita työskentelemään kaikkien sidosryhmien kanssa, jos ne eivät kokeneet olevansa edustettuja online-kuulemisessa. Mutta online-kuulemisen ei tule paljon vastauksia. Mutta näin vaan me yrittää saada ainakin vähän makua siitä, mitä kentällä tapahtuu. lisää kuulemista siinä arvo. Kiitos. Mallin. Good, thank you from your eyes. That's what you're saying. Okay. Well, thank you very much. I think this has been a very... Niin, kiitokset. Uskon, että tämä on nyt ollut oikein hyvä keskustelu ja me varmasti kaikki olemme sitä mieltä, että me haluamme lisätä bisnestä, mutta me emme ole samaa mieltä siitä, miten tämähän pitäisi päästä. Tässä nyt on pääosin keskusteltu tuosta yhden euron alkupääomasta. Se ei ole vain ainoa asia tässä, eli ei siihen kannata nyt jumiutua. Eli me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että meidän täytyy löytää reitti helpottaa turvallisesti ajateltuna sekä työntekijöiden, luotonantajien että investointien näkökulmasta lisätä rajat ylittävää kaupankäyntiä ja siksi tuen komission lähtökohtia ja, ja, ja myös tavoitteita joten minä todella haluan kuulla myös varjoesittelijöitä avoimesti. Haluan löytää parhaat ratkaisut tähän ongelmaan. Ymmärrän, että laadit mietintösi 16. joulukuuta mennessä. Kiitos siitä ja kaikesta työstä. Ja on hyvä, että meillä on näin lentävä keskustelu siitä, miten me mahdollistamme pienten yritysten toiminnan rajat ylittävällä kentällä. Ja sitten eurooppalainen vahvistettu yhteistyö pimentyön torjunnassa. Kiitos komissiolle, että esityksestä edellisessä kohdassa. Nyt puheenvuoro on Dennis de Jongilla. Thank you very much, Madam Chair. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua kovin lyhyesti. Pimeä työ on vähän kuin korruptiota. Kun se jossain alkaa, niin on sitten vaikea muiden yritysten olla lähtemättä mukaan. koska siitä tulee kuitenkin kustannushyötyjä, jos työntekijä maksaa vähemmän. Sillä on tapana levitä. Ja PK-yritysten edustajilta kuulee usein, että he haluaisivat olla käyttämättä pimeää työtä, mutta se on vaikeaa, kun kilpailijat kuitenkin sitä tekevät. Jos saisi vähän hiljaisuutta, niin olisi ihan kiva. Jos yhdistetään voimat niin, että todellakin yritetään torjua ilmiötä, ja mielestäni komission ehdotus foorumiksi, jossa kaikki työsuojelutarkastusvirastot tulisivat käsittelemään asiaa yhdessä, on oikein hyvä ehdotus. Minulla on useita huomioita esitettävänä ihan lyhyesti, koska olette varmaan voineet lukea raportin joka tapauksessa ja olisi mielenkiintoinen tai mielenkiinnolla kuuntelisin reaktiota siihen. Nyt kun otetaan huomioon, miten tärkeä asia on poliittisesti, niin meidän, meidän, meidän pitäisi mielestäni todellakin painottaa, että kyse on vain yhdestä toimesta monien joukossa, joilla pimeää työtä voidaan torjua. Ja jos meillä olisi foorumi, jossa tarkastusvirastot tekevät yhteistyötä, niin ei se tarkoita, ettei pitäisi tarkastella lainsäädäntöä. jossa täytyy väärinkäytöksiin äh, torjua. Ja komissiolta halutaankin varmaan varmistusta, että tämä on osa laajempaa pakettia, jolla työtä torjutaan. No toiseksi, jälleen kun ajatellaan asian poliittista tärkeyttä, niin Euroopan parlamentin pitäisi olla suoraan mukana. Ja sen vuoksi ehdotankin, että parlamentilla olisi edustaja osallistumassa foorumin työhön. Haluamme myös vuosikertomusta komissiolta siitä, että miten se toimii, foorumi. Ja koska parlamentti on mukana asiassa ja jos saamme selville, että se ei toimi niin hyvin kuin haluaisimme sen toimivan, niin että sitten voisimme vaikuttaa kokoonpanoon. Eli vuosikertomuksen ei pitäisi olla mikään rutiinikertomus, vaan siinä pitäisi tarkastella kriittisesti, miten asia käytännössä pelittää. Sitten en ihan ymmärtänyt, että miksi komissio on ottanut mukaan pimeän työn ja sitten näennäisyrittäjyyden, mutta ei muita muotoja väärin ilmoitetusta työstä. Koska kyllä olemassa olevia sääntöjä voi kiertää myös sanomalla, että maksaa korkeamman palkan kuin oikeasti maksaa. Tai että on ollut työntekijä jonkun työajan, mutta käytännössä henkilö on työskennellyt paljon lyhyemmän ajan. Eli foorumin mielestäni pitäisi tarkastella myös tämän tyylisiä asioita, joita kutsuisi väärin ilmoitetuksi työksi. Tämä voitaisiin lisätä soveltamisalaan. Sitten painottaisin myös enemmän operationaalisia toimia, koska tiedän, että tällaiset kokoukset asiantuntijoiden kesken 90-luvullahan siitä oli myös oikeus- ja sisäasioissa. Siellä nyt itse mukana ja oli kiva mennä kokouksiin ja keskustella keskenämme paljon, mutta nyt ei ole aika vain puhua. Mielestäni yhteistyössä pitäisi keskittyä siihen, että miten tarkastusvirastot voivat tehdä yhteistyötä yksittäisissä tapauksissa. Siis operationaalinen yhteistyö on kovin tärkeää. Valistuskampanjoja tärkeämpiä ovat, koska Brysselistähän on ehdotus, että valistuskampanjoita aloitettiin, mielestäni olisi paljon tehokkaampaa, erityisesti työmarkkinaosapuolet olisivat mukana, jos kansalliset kans, jäsenvaltiot kukin kehittelisivät näitä valituskampanjoita. Sitten lopuksi ajattelin, että työmarkkinaosapuolten mukana oleminen on komission ehdotuksessa rajattu kansalliselle tasolle – niissä tapauksissa, joissa työmarkkinaosapuolilla on toimeenpanossa roolinsa. Mutta mielestäni, kuten jo sanoin, niin työmarkkinaosapuolten eh, päävastuu on torjua näitä asioita. On paljon parempi, jos työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistykset eh, huolehtivat siitä, että käytännössä tällaista väärin ilmoitettua työtä ei tapahdu. Ja sen vuoksi työmarkkinaosapuolten pitäisi olla aina mukana, erityisesti kansallisella tasolla foorumin töiden valmistelussa. Nämä ovat mietintöni pääkohdat ja odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, että näemme sitten mitä he ovat mieltä. Kiitos. Thank you very much, Madam Chair. Kiitän puheenjohtajaa. Muutamia kohtia haluaisin korostaa. Meidän todella täytyy torjua ilmoittamatonta työtä. Tämä on hyvin vaikea ja vakava asia. Kuitenkin täytyy sanoa, että paras äh, tapa toimia on löytää oikeanlainen verotus ja sosiaalipolitiikka ja se on jäsenvaltioiden harteilla. Tätä toimivaltaa meidän ei pitäisi pyrkiä vaihtamaan toimivallan siirrolla unionitasolle. Minä haluaisin korostaa tätä koska me puhumme tästä foorum, tässä foorumista, mutta se saattaisi sitten kuitenkin johtaa toimivallan siirtoon. Ja tämä foorumin tarkoitus on nyt hyvin käytäteiden ja tietojen vaihto. Se saattaa auttaakin kuitenkin jäsenvaltioiden vastuu tällä alalla on selvää ja toivon, ettei sitä pyritä muuttamaan. Ja haluaisin myös huomauttaa teille siitä, että olen löytänyt jäsenvaltioista mielipiteitä tästä foorumista. Ja niissä kiinnitetään huomiota siihen, että ei ole riittävästi selkeitä, selkeää tietoa tämän foorumin toiminnan ja myös sitten ilmoittamattoman työn varsinaisen todellisuuden välillä ja myös tämä aiheuttaa talousarviovaikutuksia yli kaksi miljoonaa euroa. Kiitos. And Maria Grappini. Mulțumesc. Kiitokset. Niin, minä haluan heti alusta lähtien kiittää imco valiokuntaa siitä, että olen saanut varjoesittelijäksi ryhtyä tähän työhön. Kiitokset yhteistyöstä. Me olemme todellakin keskustelleet siitä, miten voisimme parantaa tilannetta. Olemme lähteneet liikkeelle siitä, että tällaista foorumia todellakin tarvitaan. Kiitokset esittelijälle siitä, että hän on keskusteluissa hyväksynyt myös omat ehdotukseni. Tietysti ne tulevat minun puolueestani pikemminkin ja näin sitten toivoimme, että saisimme vuosittain kertomuksen tältä foorumilta, eikä niinkään neljän vuoden välein. Ja myös olemme korostaneet parlamentin osallistumista tähän entistä enemmän. Ja toivon, että tämä foorumi todellakin voisi nyt sitten saada kaikki valtiot yhden pöydän ääreen. Ja, ja, todellakin korostan sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyy pakosta velvollisuudesta osallistua tähän foorumiin. Ei tätä voi jättää vapaaehtoiseksi vain. Ja sitten jos ajattelemme sitä, että tämän foorumin pitäisi olla myös varsin laaja sidosryhmiin nähden. Ja myös parlamentti, parlamentti täytyy saada otettua tähän hyvin tiiviisti mukaan, samoin kuin työmarkkinaosapuoletkin. Emme me nyt tietenkään voi yksi, kaksi vuoden sisällä vaikkapa poistaa kokonaan pimeää työvoimaa, mutta meidän täytyy ryhtyä toimiin ja käyttää hyväksemme toisista jäsenvaltioista saatuja hyviä käytänteitä erityisesti. Ja toivon, että valiokunta lopulta tukisi tätä ehdotusta ja minä lähetän esittelijälle muutamia tarkempia kohtia, koska tässä on tiettyjä pieniä mm, ongelmia tekstin muotoilussa, koska hän käyttää usein esimerkiksi ehkäpä saattaisi. Tällaista epävarmuutta ei kannattaisi jättää tähän tekstiin, mutta varmasti saamme tämän ratkottua. Kiitokset. On behalf of the East... ECR. esittelijälle paikalla. Foorumin periaatteen tukeminen ja sen työ täytäntöönpanossa ja kommenttina si, että pimeän vastainen kamppailu ja, ja alli ilmoitettua työtä. Me tuomme tuota periaate. Olisin kuitenkin huolestunut, jos pakollisesta osallistumisesta ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimivallasta, joten EPP mainitsema herkkyys tässä on tärkeää. Täytyy tarjota veronmaksajille rehti palauta, ja hän ei saa, jos pimeitä työ on, mutta jäsenvaltioiden pitäisi päättää, mitkä toimet ovat sopivia suhteellisia. Niin oikein tämmöinen alueella näen, että haluatte nopeita tiedonvaihtoja. Me toimme parhaita käytäntöjä tiedonvaihdoista verokysymyksistä. Mutta tässä on myös herkkiä kysymyksiä tietosuojan vuoksi. Kun kysymys on yksilöiden tulotiedoista, joten tämä täytyy käydä laajemmassa tietosuojakeskustelussa sen yhteydessä. Tiedonvaihto voi olla kallista. Ja sen täytyy sillä tavalla, joka on suhteessa rikkomuksen tasoon, erityisesti jos kysymys on rajat tästä toiminnasta. Joten mietimme tarkistuksia siinä. Ja Alli Kallas. Uh, thank you. Uh, I'm... Kiitos. Edustan Aldia herra Tornesin puolesta, joten luen tämän paperista, jonka hän on minulle antanut. Hän pahoittelee, että ei ole paikalla hän on myös varapuheenjohtaja työllisyysvaliokunnassa ja sen vuoksi hän seuraa tätä keskustelua molemmissa valiokunnissa. Haluaisimme kiittää esittelijää mietinnön laatimisesta. Yleisesti ottaen tuemme uuden foorumin ajatusta, koska siihen tulevat mukaan sosiaaliturva, veroviranomaiset, tarkastusviraston ja työmarkkinaosapuolet. Olemme varmoja, että parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihto yli parantaa pimeän työn torjumista foorumi auttaa yhteistyön helpottamista ja näin jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan. Mutta täytyy painottaa, että foorumin täytyy ottaa huomioon jo olemassa olevat foorumit, ei pidä olla päällekkäisyyksiä. Foorumin täytyy myös kunnioittaa eri jäsenvaltioiden työmarkkinamalleja. Siitä syystä uskomme, että jäsenvaltioiden pitäisi hallita mukana olonsa tasoa yksittäisissä toimissa. Kiitos. Thank you, Madam Chairman, and uh, I think that this... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on varsin tärkeä alue ja parhaiten käytäntöjen jakaminen on erittäin tärkeää. Koska tämä on pimeää, mutta arviointi, että 7-16 prosenttia EUn BKT on paljon rahaa. Ollaanpa rehellisiä. Ihmiset välttävät sitä hyötyäkseen taloudellisesti asioita, joilla pitäisi maksaa veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Ja kun valtion kukkaranöörit ovat niin kireällä, niin kullakin jäsenvaltiolla on vastuunsa, mutta parhaiten käytäntöjen jakaminen on oikein hyvä. Tämä ei ole uusi tutkimuksen alue. Tämä jatkunut vuosikymmeniä komissio tehnyt ehdotuksia. Olemme puhuneet tästä täytäntäänpanoista valiokunnassa pitkään. Sääntöjen täytäntäänpano on nyt puheena. Sitä täytyy tukea. Ja parhaiten käytäntöjen jakaminen myös, myös jotain, valiokunnan pitäisi tukea. Kiitos. Dennis, would you like to come back on those points? Thank you, and thank you for your report. Thank you, Madam Vicky, and I think I... Kiitokset. No, lyhyesti vain muutama sana vielä. Kyllä minä täysin kunnioitan kansallista toimivaltaa, ei tästä sen enempää väärinymmärryksiä synny. Ja komissio, kun on esittänyt tämän ehdotuksen, on halunnut myös kansallista toimivaltaa kunnioittaa. Minä kuitenkin haluaisin huomauttaa, ettei tämä voi olla täysin vapaaehtoinen, jos on yhteis, yhteyspiste kansallisella tasolla, niin kuin komissio ehdottaa, niin joku jäsenvaltio sanoo, että ei meitä tämä nyt kiinnosta. Ni, niin tässä on kyse käytännön yhteistyöstä jäsenvaltioiden välillä ja siksi tarvitsemmekin osallistumista, koska muuten ei tiedetä, kehotetaan yhteyttä, jos ajatellaan Alanko-maita, niin meidän, maa, meidän on vaikea tehdä yhteistyötä, meidän täytyy tehdä kahdenvälisesti yhteistyötä, täytyy löytää se henkilö, joka on vastuussa, ja silti löydämme väärän henkilön, eli tämä ei ollenkaan toimi. Tämä pikemminkin suosii rikollisia, koska siellä rikolliset käyttävät innovaatioita innoissaan tätä ilmoittamatonta työtä myös. Eli täytyy jonkunlainen vähimmäisyhteistyön mm, taso edes saavuttaa, jonkunlainen yhteyspisteiden mm, määrä ja näin sitten osallistumaan, saada tähän väkeä. Täytyy tietysti käydä varjoesittelijöiden kanssa tämä, tästä vielä keskustelua, eli jonkunlainen välimuoto vapa, täysin vapaaehtoisena, täysin pakollisen väliltä pitäisi löytää. Minä voin tosiaan ottaa tähän tekstiin muutamia huomioita, joita täällä esitettiin. Ja sitten myös tuo talousarvioasiakin kyllä tulee ottaa huomioon. No, minä odottelen tässä nyt sitten tarkistuksia ja jatkokeskustelua. Thank you very much indeed. Paljon kiitoksia. Kiitos keskustelusta. Viimeinen esityslistan kohta on kuulla komissiolta Gert Heinen on tullut vastaamaan kysymyksiin. Ää, hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä B2B-kaupassa ja Binder myöskin. Paljon kiitoksia, että tulitte vastaamaan kysymyksiin. Esittelijä lähetti hyvin myöhään viestin selittäen, että hän, hän täytyy lentää Puolaan. Erittäin lyhyellä hälytysajalla. Hän pyysi minua, hän kohteliasti pyysi minua kommunikoimaan, että Rauha Maria Revin kuuntelee vastauksia ja erittäin tarkkaa. Hän kuuntelee videolta vastauksia ja hänen avustajansa paikalla. Ja laatii nootin, joka liittyy muiden kommentteihin tulevaisuudessa. Joskus tulevaisuudessa, jos noin käy ja haluatte välittää anteeksi pyytän kokouksessa, teen tämän kenen tahansa jäsenen puolesta. No niin, komissio. So thank you for this opportunity to... Kiitos mahdollisuudesta palata Kysymyksiähän tuli monta eilen. Yritän esitysjärjestyksessä vastata. Eli esittelystä alkaen. Hän mainitsi tämän pelkotekijän ja kysyi, miten komissio aikoi asiaan puuttua. Hän kysyi myös, että missä määrin val- vapaaehtoisjärjestelmässä voidaan ottaa pelkotekijä huomioon. Taisin mainita jo lyhyesti arvostuksessani, että pelkotekijä on todellakin koko ongelman ytimessä olennainen asia. Ongelma toimeenpanossa, kuten olemme ottaneet esille. Koska hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ovat käytössä usein pitkäaikaisissa sopimussuhteissa. Ja usein niin, että yksi sopimusosapuoli on kovin riippuvainen siitä, että sopimussuhde jatkuu. Tällaisessa tilanteessa on tavanomaista, että heikompi osapuoli saattaa pelätä. Ja esittelijä mainitsi taustan tiedonannolle. Hän mainitsi tämän vihreän kirjan hyvän kauppatavan vastaisesta käytännöstä, joissa tämä asia tuli esille jo, ja sitten se tuli esille myös saaduissa vastauksissa ja kuulemisessa. No ongelma vapaaehtoisissa järjestelmissä, tai ainakin joissakin niistä, nähdäksemme on juuri tämä. Siis se vaikeus, että yleensä niihin ei kuulu, sanotaanko nyt, uskottavaa mahdollisuutta toimeenpanoon ja siihen, että luottamuksellisuutta kunnioitetaan. Mielestäni on erityisen tärkeää, toimeenpanojärjestelmissä se, että voidaan esittää luottamuksellisia valituksia ja myös, että on sellaisia järjestelmiä, että kun viranomainen käsittelee näitä valituksia, niin silloin viran puolesta voitaisiin tehdä, tai ei voitaisi tehdä viran puolesta tutkimuksia. Ja se tietysti suojaa sen oikeuksia, joka alun perin on kiinnittänyt toimeenpanoviranomaisen huomion ongelmaan. No sitten komissio pyytää jäsenvaltiota asiaa tarkastelemaan. No sitten siirryn Rova Senalovan kysymyksiin. Hän kysyi, että miten suhtaudumme asiaan, että viljelijät ovat liittyneet supply chain-aloitteeseen – ja että PK-yritysten osallistuminen on rajoittunutta, eli suhtauduttiin epäillen vapaaehtoisiin aloitteisiin. Ja todellakin. Tämä on supply chain aloitteen heikkous, että viljelijät eivät lähteneet mukaan. Kuten mainitsin eilen, niin se liittyy täytäntöönpanomekanismiin, vaikka toivommekin, että että ehkä olisi jonkinlainen mahdollisuus, että viljelijätkin tulisivat mukaan vapaaehtoisiin järjestelmiin, koska näemme, että tämä tapahtuisi kansallisilla tasolla, foorumeilla. PK-yritysten osallistuminen on huolenaihe supply chain aloitteessa koska täytyy olla mukana aloitteessa, jotta voisi välittömästi siitä hyötyä. Vaikka mielestäni on kyllä ihan validi näkökohta, että välillisesti myös pk-yritykset voivat hyötyä siitä, että jos suuri yritys on mukana supply chain aloitteessa ja noudattaa sitä, niin kyllä sillä pitäisi olla vaikutuksia niiden käytäntöihin, että välillisiä vaikutuksia pitäisi olla pk-yrityksiin. Mutta joka tapauksessa tätä asiaa tarkastelemme hyvin huolellisesti, kun tämän vuoden aikana arvioimme tilannetta. Siis tämähän jo mainitsin jo eilen. Kysyttiin myös vähittäismyyjien katteesta ja UTP-iden vaikutuksista kuluttajiin. valvontajärjestelmä on komissiossa kehitetty, jonka avulla saadaan avoimuutta siihen, mitä tapahtuu markkinoilla. Mutta ei siinä oikeastaan yritetä mitata katteita. Mieluumminkin yritetään saada selville, että miten hinnat koostuvat elintarvikeketjussa. Täysiä tietoja meillä ei tästä ole, mutta oletan, että jossain määrin tällaista tietoa on saatavilla katteista. Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt vaikuttavat kuluttajiin – mutta vaikutusta on vaikea mitata. Eikä se tässä aloitteessa päätavoite olekaan. Vaikka tietysti luotamme siihen, että kuluttajat hyötyvät hyvin toimivasta elintarvikeketjusta. Herra Rochefort viittasi eri lähe, lähestymistapoihin hyvien kauppatupien vastaisten käytäntöjen torjumisessa ja viittasi sitten välitysmiehen mahdollisuuteen, joka voisi olla vastuussa siitä, että varmistetaan, että kauppatavat ovat hyvät. Tämä varmaan on oikein hyvä lähestymistapa. Joillakin oikeudenkäyttöalueilla, joilla, joissakin maissa sitä jo käytetään. Mutta varmaankin monet lähestymistavat ovat mahdollisia. Ranskassa itse asiassa taitaa olla välimiesjärjestelmä. Ja jossain määrin myös UKlla on vastaava järjestelmä. Monet järjestelmät voivat varmaan toimia. Tärkeää on se, että välineillä halutaan löytää ratkaisu niin joustavasti ja tehokkaasti kuin mahdollista. Mikä saattaakin olla syy siihen, että voi olla yhdistelmiä vapaaehtoisista aloitteista ja sitten lainsäädäntötoimista – Tällöin vapaaehtoisella puolella on päätarkoituksena varmistaa, että jos ongelmat voidaan ratkaista joustavalla ja riidattomalla menettelyllä, niin se on tietysti paras ratkaisu kaikkiin hyvien kauppatavan vastaisiin käytäntöihin. Kysyttiin myös luetteloa hyvien kauppatavan, hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Joissakin jäsenvaltioissa on valittu tämä lähestymistapa tapa mieluummin kuin supply chain aloite, jossa on mieluumminkin positiivinen luettelo hyvistä käytänteistä. Tärkeä, tärkein asia on, että joustavuus on mahdollista, koska hyvin jäykät ratkaisut, jäykät mustat listat eivät välttämättä loppujen lopuksi olisi paras ratkaisu. Ja vaikka siellä yritetään olla tarkkoina, niin sitten voidaan sulkea ulkopuolelle joitakin käytäntöjä, koska tietysti tämä ala kehittyy koko ajan. No sitten varmaan herra Dantti kysyi kaupan ovien merkkien kehityksestä, että pitäisikö se olla mukana hyvän kauppatavan vastaisien käytäntöjen toiminnassa. Tietysti seuraamme ja tarkastelemme sitä, mitä kaupan omissa liikemerkeissä tapahtuu. Alahan kasvaa viime vuosina. Ja tietysti tässä mielessä vastataan myös ajan haasteisiin ja jossa kuluttajat käyttävät vähemmän rahaa, kuluttajakysyntä on vähentynyt. Ja on tullut valituksia kaupan omien merkkien valmistajilta, siis ei kaupan omien merkkien tuotteilta, vaan omien liikemerkkien tuottajilta. On tullut valituksia, että tässä olisi kyse huonoista kauppatavoista ja että tämä käytäntö heijastuu tai niin tai sanotaan nyt päinvastoin. Eli hyvä, parhaat käytänteet ovat sellaisia, että ei pitäisi käyttää luottamuksellista tietoa väärin. Kaupan omistamerkeistä ehkä pitäisi mainita, että kilpailuasioiden pääosasto on äskettäin tehnyt ajan selvityksen valinnan mahdollisuuksista ja innovoinnista elintarvikeketjussa – ja tässä, selvi- ja tässä selvityksessä on tarkasteltu konkreettisemmin kaupan omia merkkiä. Se on tietysti hyvin mielenkiintoinen aihe. Toivottavasti vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin eiliseltä ja kiitos mahdollisuudesta tehdä näin tietysti. Jos lisäkysymyksiä on, niin mielelläni vastaan. We can ask it. You've got two more members here. Olga Šenlova first. Kaksi vielä, Olga Šenlova. Děkuji za ty odpovědi. Eh, niin, kiitokset teille kovasti vastauksistanne. Minä kyllä olin myös esittänyt yhden kysymyksen sisämarkkinoista, joilla monikansalliset toimijat liikkuvat, joilla, jotka törmäävät erilaisiin käytänteisiin eri maissa. Voisitteko tätä täsmentää? Thank you for reminding me. In fact, I forgot. Kiitos, että muistutit minua. Unohdin tuon kysymyksen. Kysymyksen, joka on meille ratkaiseva. Tarkastelemme asiaa erityisesti sisämarkkinan näkökulmasta. Kuten eilen mainitsin, näistä hyvän kaupatavan vastaisista käytännöistä tapahtuvat paikallisella tasolla. Niin voidaan puuttua siellä jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Tiedämme kuitenkin, koordina- että koordinaatiota saatetaan tarvetta. Että jäsenvaltioiden pitäisi koordinoida asioita. Tiedämme, että kuva on pirstoutunut, mutta täyttä harmonisointia tärkeämpää on, että mikään ei putoa kahden jäsenvaltion lainsäädännön väliin, ettei näillä eroilla voi pelata. Tämä on huolena, koska tästä oikeus toimipaikka shoppailusta on ollut huolta, koska on maita, joilla sääntöjä ei ole. Seuraamme tätä. Tätä pirstautumisongelmaa on mutta voisi olla liian dramaattista harmonisoida. Meidän pitäisi edistää yhteistä käsitystä käytänteistä ja mitä se puuttuu. Ja tärkeää on yhteistyön ja jäsenvaltioiden kesken sen varmistamiseksi, että reikiä ei jää. Thank you for coming. Um, I... Kiitokset tänne saapumisestanne ja vastaamaan kysymykseen. Olen pahoillani siitä, ettei enempää kollegoita ole paikalla. Niin te varmasti olette jo kuulleet, kuullutkin myös tästä vapaaehtoisuudesta ja myös sitten pakollisuudesta puolesta. Tämä asia on jatkuvasti tulossa merkittävämmäksi ja me pyrimme tähän, tätä miettimään tässä valiokunnassa erityisesti täytyy puhua juuri tuosta varsinaisesta täytäntöönpanosta. Te varmasti vastaatte myös korkean tason vähittäiskaupparyhmästä, ellen ole aivan väärässä. Nämä kysymykset ovat tuolla puolella myös hyvin olennaisia. Vähittäiskauppa on tietysti tietysti meidänkin toimintamme keskiössä. Ehkä voisitte kiinnittää huomiota vähän tuohon korkean tason työryhmän työhön suhteessa myös tähän asiaan. Onko se esityslistalla, miten asioista on keskusteltu ja se varmasti auttaisi myös meitäkin ja jos ajattelemme sitten vaikkapa erilaisia kauppajärjestöjäkin ja maatalouspuolikin on tässä vahvasti mukana, eli ehkä voisitte vielä näihinkin näkökulmiin puuttua. Indeed. Um, niin tosiaankin. Meillä on tällainen korkean tason vähittäiskaupparyhmä, se on tuosta toimintasuunnitelmasta syntynyt. Tuo toimintasuunnitelma alkoi vuonna 2013. Siinä puhuttiin myös näistä hyvän kauppatavan vastaisista käytänteistä. Korkean tason ryhmä ei kuitenkaan ole kiinnittänyt kovinkaan paljon huomiota hyvän kauppatavan vastaisiin käytänteisiin aikaa kysymyksistä johtuen. Me olemme heinäkuussa antaneet tästä tiedonannon ja nyt sitten arvioimme tätä vapaaehtoista järjestelmää ja jäsenvaltioiden kanssa keskustelemme asiasta. Ei tämä ole ollut pääkysymyksenä korkean tason ryhmässä no en nyt sen enempää pu- mene ajan aiheen ulkopuolelle, mutta tarkoituksena tuossa korkeassa ryhmässä on pureutua suuriin rakenteellisiin digitaalisiin muutoksiin vähittäiskaupan puolella. Eli se on, yksi, se on kyllä tärkein kysymys siellä, miten tähän digitaaliseen muutokseen suhtaudutaan. Ja sitten toisaalta asiaan y- liittyy myös pk-yritysten kohtaamat ongelmat tällä alalla, joten tämä ei kuitenkaan ole ollut siis korkean tasoryhmän pääaihe, juuri tämä hyvien kaipaavan vastainen käytäntö ja aikataulu tietysti myös on yksi tekijä, koska nyt me odottelemme sitä, miten vapaaehtoinen järjestelmä oikein toimii. Euroopan tasolla, miten tuo supply chain jär, sitten ryhtyy toimimaan Euroopan tasolla ja myös kansallisella tasolla, eli minkälaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja saamme kansalliselle tasolle. Joten ei ole nyt aivan juuri oikea aika vielä asiasta puhua, eli täytyy nyt tämän vuoden työ saada päätökseen, jotta voimme sitten arvioida tilannetta taas uudelleen. Kiitos. Thank you very much. I'm sure that the... Kiitos. Jäsenillä on varmaan paljon lisää kysymyksiä, kun mietintöä laaditaan ja tarkistuksia tehdään. Kiitoksia neuvostanne aiheeseen liittyen tähän mennessä ja varmasti jäsenet ottavat suoraan yhteyttä. have to officially say... Minä täytyy virallisesti sanoa, että seuraava kokous on kello 9 keskiviikkona 21. tammikuuta. Kiitos.